paikan. J'ouvre donc notre séance de... Avaan kuulemistilaisuuden ja valiokunnan kokouksen. Haluaisin tarkentaa, että minun täytyy poistua kello 16.30. Kiitos edustaja Sarvamaa, että suostuitte siihen, että johdatte sitten puhetta alkaen puoli viideltä Haluaisin nyt tarkistaa, että esityslistan luonnos voidaan hyväksyä. Ei ole huomautuksia. Minulla ei ole ilmoituksia teille puheenjohtajan ominaisuudessa, joten pyydän, että voidaan hyväksyä nyt sitten pöytäkirjat kokouksista 20. 21. maaliskuuta, 27. maaliskuuta, 24. 25. huhtikuuta, 11. toukokuuta, ja 29-30. toukokuuta pöytäkirjat. Onko niihin huomioita? Kommentteja ei ole näköjään. Näin ollen pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten päivän kohokohta. Kuulemistilaisuus, jossa käsitellään rahoitusvälineitä, avustuksia ja muita rahoituskeinoja ja pohditaan siis, miten EUn tarpeet voidaan tyydyttää ja miten valita oikea väline. Saamme tästä lisätietoja, joten paikalla on asiantuntijoita pitämässä esityksensä. Tämä varmasti auttaa meitä muodostamaan asiasta kannan. Saamme täten avaimet siihen, miten voimme hyvin käyttää tätä työkalupakkia. Esitykset käydään läpi. Vuorotellen ensinnäkin herra Jorge Núñez Ferrer. Hän työskentelee Center for European Policy Studies eh, järjestössä. Sen jälkeen esityksen piittää herra David Denser Speck – Saksan julkinen rahoituslaitos KFV, ja hän johtaa myöskin yhteystoimistoa Brysselissä. Tämän jälkeen ennistyksen pitää herra Anatolio Alonso Pardo, varapääjohtaja Federissä, eli Fondos Comunitariosissa, ja lisäksi hän työskentelee Ministerio de Hacienda y Función Publicassa Espanjassa. De Madame euh, Susanna. Viimeisenä sitten Rova Susanna Harkitai. Hän on pääjohtaja Euroopan yhteisrahoitus ja rahoituspankkitoiminnan osastossa EBRDssä, eli jälleenrakennus, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankissa. Tämän jälkeen otetaan kysymys- ja vastausosio, keskusteluosio ja sitten edustaja Edergard Sabal Rubialla ja teemme lankoja yhteen. Hän on myös esittelijänä kyseisessä tekstissä. Ja puheenjohtaja Sarvamaa sitten pitää myös loppupuheen vuoron ja sitä loppukommentit. Annan puheenvuoron herra Jorge Nunes Ferrerille. Mais avant cela... tätä annan puheenvuoron edustaja Katja Sabalille, jotta hän voi esitellä nämä esitykset. Olkaa hyvä, rouva esittelijä. Muchas gracias, presidente. Voy a ser muy, muy breve, eh, porque el objetivo... Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Tämän iltapäivän tarkoituksenhan on todellakin kuunnella kutsuvieraitamme heidän näkemyksistään ja erityisesti mikäli se on vain mahdollista vastata tähän miljoonan punnan kysymykseen, kuinka voidaan valita asianmukainen väline, mitä politiikka on parasta, mihin politiikka on parempi käyttää näitä rahoitusvälineitä, no, takuita tai avustuksia ja olisi myös hyvä saada selville, millä tavalla rahoitusvälineitä on käytetty rahoituspuitteiden näiden monivuotisten rahoituskehysten puitteissa. Aina kun näistä asioista puhutaan, niin ensin emme oikein tiedä, mitä tapahtuu. Olemme tuttu, tottuneita käyttämään julkisia varoja tätä välinettä käyttäen, tätä käytetään yhä enemmän, ei se ole mikään uusi asia, mutta kun budjetista puhutaan, niin useimmiten on tavanomaisempaa puhua kuitenkin suorista avustuksista kuin, kuin näistä rahoitusvälineistä. Käytetään suoria avustuksia julkisen politiikkaan. Nyt kuitenkin yhä enemmän on käytetty rahoitusvälineitä ja tästä avautuukin keskustelu, koska niitä olisi syytä käyttää, milloin ei, koska ne on oikeutettu ja milloin ei. Ja erityisesti hyvin usein olisi tärkeää, että saadaan riittävästi tietoa, jotta voitaisiin tehdä päätös siitä, minkä tyyppistä julkista tukea olisi hankkeelle syytä antaa. Ja kun tämä keskustelu liittyy aluepolitiikkaan, niin mehän olemme usein kuulleet, että olisi vähennettävä aluepolitiikan avustuksia ja asetettava enemmän varoja rahoitusvälineiden käyttöön, koska se olisi edullisempi tapa rahoittaa julkisia hankkeita. Ja siitä saadaan myös tiettyä voittoa ja näin voidaan kannustaa myös yksityisen sektorin osallistumista. Kyllä tämä voi olla totta, mutta kuten olemme todenneet ja uskon, että näin on, on joitakin hankkeita, jonkin tyyppistä toimintapolitiikkaa, joka määritelmässä mukaan on sellaista, jota olisi rahoitettava ainoastaan avustusten kautta. Tällaista keskustelua siis nyt käymme. Olisi tärkeää tietää, mitä välineitä käyttää, missä tilanteessa, kun hankkeita rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta. Yksi ajatuksista budjettivaliokunnassa oli pyytää tämä tutkimus Jorge Nunes Ferrereltä ja Stepsin tiimiltä. Ajattelimme myös, että olisi kiinnostavaa kuulla useita toimijoita, esimerkiksi näistä eri, eri kehityspankista, KFVstä esimerkiksi, jäsenvaltiosta, jossa hallinnoidaan, jossa ollaan suoraan vastuussa tästä politiikasta, ja sitten myös muun tyyppisistä pankkeista, kuten e, e, jälleen Euroopan jälleenrakennuspankista, jotka voisivat antaa siltä meille vähän erilaisen näkemyksen. Joten nyt olisi kiinnostavaa kuulla tutkimuksen tuloksista ja sitten muiden kutsuvirroiden kommentit. Kiitoksia. Ja. Le débat est cadré par notre rapporteur. Kiitos esittelijä. Näin ollen alusti keskustelun. Joskushan houkutuksena on, kun ei ole rahaa budjetissa, että käytetään alueellista rahoitusta – jolla yritetään vastata sitten näin odotuksiin ja täyttää tavoitteet, joita EU tavoittelee. No niin, ensimmäinen, ensimmäisen puheenvuoron saa herra Jorge Núñez Ferrer. Olkaa hyvä. Um, okay, thank you very much to have me here to present. Uh... Kiitos, että sain kutsun tänne. Esittelen teille ensin rahoitusvälineiden logiikkaa – sekä tätä tutkimusta, jonka me olemme tehneet. Me olemme katsoneet alueita, jotka käyttävät rahoitusvälineitä, mutta haluaisin selittää, mitä, mihin niitä käytetään. Ei ole totta, että rahoitusvälineet olisivat korvaus, korvaavia muille rahoituksille ja avustuksille jos me voimme tehdä hyvän eron rahoitusvälineiden ja, ja tukien välillä, niin silloin on enemmän välineitä, eikä se tarkoita sitä, että toinen voidaan korvata toisella. Se voidaan tehdä vain silloin, jos on käyttänyt näitä tukia ilman, että olisi pitänyt. Minun puheeni näkyi tuolta äh, screeniltä, mutta se katosi. On hyvin vaikea esitellä minun kalvojani, ellei, elleivät ne näy. Onko mahdollista? No niin, selvä. ne ovat. Minulla on tässä muutama kalvo, joka hieman yksinkertaistaa tätä asiaa. Ensinnäkin se, miten olen tämän rakentanut tämän puheenvuoroni. Niin ensinnäkin, mikä on ra- ra- rahoitusvälineiden rooli? Olen nähnyt paljon erilaisia teorioita ja ajatuksia, mutta mikä on käytännön todellisuus? Mitä rahoitusvälineet tekevät ja miksi niitä on ja miksi niitä käytetään? Joskus äh, tämä ei ole keskustelun äh, fokus mutta hyvin yksinkertaistetusti kerron, kuinka ne toimivat. Ihan tällaista perusrakenteet niin, että näette, miksi niitä käytetään. Ja tästä raportista näette sitten äh, tällaisia äh, tapauskohtaisia äh, selvityksiä. Mutta yritän hyvin selkeästi esitellä tämän. Joten näytän näitä EU-tukiohjelmia, joissa on kysymys pääomasta ja veloista ja velkatakuista, pääomista. Eli taloudellisesta tuesta osakkeiden kautta. Sitten selitän äh, myös erilaisia huomioita, joita on tehty näistä arvioista. Eli Äh, kun halutaan käyttää jotain välinettä, se täytyy perustaa, mutta myös EIP pitää olla siinä mukana samoin kuin komission, ja komission on tehtävä myös tällainen ex ante äh, arvio siitä. Sitten teen muutamia avain tai tärkeitä suosituksia ja miten voidaan siirtyä kohti uusia alueita. Kuulen usein, kun parlamentti Monti sanoi, että meidän pitäisi löytää uusia alueita rahoitusvälineelle ja miksi esireiteen niin ja niin edelleen. Joten siis tämän, tässä keskustelussa otan esiin sen, mitä se merkitsee. Eli äh, ihan kuten näitä avustuksia ei voida korvata äh, ja käyttää missä tahansa, niin se pätee myös toisinpäin. Rahoitusvälineiden roolin. EUn budjetti tarjoaa rahoitusta takuina, lainoina ja pääomalla. Mikä sen perustelu on sitten? Tässä on kysymys siitä, että rahoistetaan pankkirahoituskelpoisia projekteja tai sellaisia, joista voidaan tehdä pankkirahoituskelpoisia ja joilla on EUn tavoitteet mutta jossa ei saa luottoa kuitenkaan. Eli nämä ovat sellaisia, jotka ovat pankkirahoituskelpoisia, mutta eivät saa lainaa. Eli täytyy olla tällainen pankkirahoituskelpoinen hyvä projekti. Eli ei voi sanoa vain, että ei ole, ole kysyntää, mutta ei saa rahaa. Kysymys on todellakin hyvistä projekteista, sellaisista projekteista, jotka ovat EUn tavoitteiden mukaisia. Sitten on projekteja, joita ei rahoiteta johtuen esimerkiksi aikataulusta. Ne ovat ehkäpä pitempiaikaisia, joka voi vaikuttaa tähän joten tämä koskee erityisesti suuria infrastruktuuriprojekteja. Ei ole helppoa saada useita pankkeja yhteen rahoittamaan niitä, kun siinä on tiettyjä epävarmuuksia. Ja sitten tässä on vielä mukana Basel 3 säännöt. Nämä Basel 3 säännöt äh, rajoittavat pankkien äh, lainanantoa pitkän aikavälin projekteille joten pankilla ei ole ollenkaan yksinkertaista enää. Ja sitten on sellaisia, joissa on tietty riski, voi olla korkea riski, suuri riski, mutta investointipankit eh, eivät yleensä ota paljon riskiä. Kysymys on siitä, että osallistutaan silloin, kun riskit ovat eh, pieniä. Ja eh, jos on joku uusi projekti, joka on mielenkiintoinen ja innovatiivinen. Pankki, pankkiin. Pankki ei kykene arvioimaan sitä. Pankki, ihmiset eivät ole fyysikkoja tai, tai äh, insinöörejä ja silloin he eivät välttämättä lähde äh, rahoittamaan. Äh, pankeilla on tällaisia asiantuntijaosastoja, jossa voidaan arvioida näitä projekteja. Joten pankin, pitää, pankin rooli on tavallaan antaa varmistus äh, sille, äh, että että tämä projekti on toteutettavissa ja sitten muutkin rahoittajat sanovat, että Aa, okei, että jos pankki sanoo ok, niin mekin voimme osallistua. Samoin kuin jos puuttuu esimerkiksi pankkirahoituskelpoisuus, mutta projekti on hyvä ja se on mahdollisesti sellainen, että saadaan nippanapparahat takaisin mutta sitä tulee paljon tällaista julkista hyötyä, mutta sitä ei välttämättä mm, saada rahana. Ja silloin EIP voi tulla tähän mukaan tai kansalliset pankit. Eli otetaan rahoitusvälineitä käyttöön niin, että tästä projektista tulee mielenkiintoisempi. Eli tästä on kysymys. Tämä on aika yksinkertaista. Kun te katsotte rahoitusvälineitä, niin älkää monimutkaistako elämäänne, vaan pysykää ihan näissä perussäännöissä tässä on nyt näitä eri projekteja. Nämä punaiset pallurat, eh, ne ovat tavallaan ns. huonoja projekteja, niitä ei rahoiteta. Sitten nämä eh, keltaiset ovat eh, tällaisia pankkirahoituskelpoisia, mutta eivät EUn tavoitteiden mukaisia. Joten mutta niissä on kuitenkin lisäarvoa. Mutta sitten tämä sininen on, on sellainen, jossa ollaan ehkäpä liian, on liikaa riskejä kuitenkin. Eli tässä on tällainen markkinoiden ongelma. Eli mm, tässä yritetään luonnollisesti välttää sellaisia projekteja, jotka ovat vastaan, vastoin yleis, yleistä hyötyä tai tavoitteita. Eli tämä on tällainen hyvin yksinkertainen selitys. Se, mikä on hyvin tärkeää, kun me puhumme markkinoiden epäonnistumisesta tai markkinahäiriöistä, Markkinahäiriö johtuu johtuu markkinoiden toimintavajeesta. Eli, mutta syytä voi olla hyvin paljon. Minä olen nähnyt hyvin paljon erilaisia teorioita nimenomaan markkinoiden toimintavajeesta. Kysymys on, ei ole siitä, että mistä se johtuu, vaan kuinka suuri se on. Ja sitten usein tehdään väärin sillä tavalla, että sen sijaan, että korjattaisiin näitä markkinoiden epäonnistumisia tai häiriöitä, niin lähdetäänkin toimimaan toisella tavalla. Ja rahoitusvälineillä ei voida korjata esimerkiksi huonoa politiikkaa. Eli ymmärrän kyllä kun on pitkäajan aikavälin projekteja, e, joita koskevat tietyt säännöt ja asetukset, jos on eh, ja ne voivat aiheuttaa ongelmia, mutta sitä ei voi ymmärtää, että on tällaisia hallinnollisia esteitä, eh, jotka eh, estävät projekteja toimimasta. Ihan yksinkertaistetusti, jos on tutkimusprojekteja, suuria projekteja, niin voi saada takuita tai pääomaa ja EUP ja ESIR e – ja muut keskusrahastot äh, voivat toimia tässä. Samoin kuin äh, äh, verkkojen Eurooppa-väline. Sitten on järjestelmä pk yrityksille jossa on kaksi tapaa toimia, joko tällaiset keske, keskitetyt välineet, ESIR toimii, tässä se menee Euroopan investointirahaston kautta tässä voidaan käyttää myös hallintoviranomaisia, jotka sitten arvioivat projektin. Ja jos ne eivät onnistu siinä, niin silloin nämä rahat annetaan tälle keskeiselle, keskiset, keskitetylle välineelle, joka sitten kanavoin eteenpäin ja täytäntöön panavat äh, tätä lainsäädäntöä ja sitten ne menevät äh, tälle hakijalle. Sitten äh, meillä on muita rahastoja, ESIR-rahasto, jossa on kaikki nämä samat ja sitten on tietyt operaattorit, jotka hoitavat tai kanavoivat tämän rahoituksen saajalle. Eli tässä on oikeastaan kolme er-, tällaista tietä. Tässä voi olla tiettyjä eroavaisuuksia, mutta tämä on nyt ihan tällainen perusperusrakenne. Ja täytyy myös muistaa, että EIP ei saa tätä rahaa taivaalta, vaan jäsenvaltioiden tulee tätä tukea ja EUn budjetti. Mutta tässä on kysymys siitä, että tämä lainaus tapahtuu arvopapereiden kautta, eli EIPn kapasiteetti riippuu siitä, kuinka hyviä nämä operaatiot ovat, joten käytetään arvopapereita, joita kerätään finanssimarkkinoilta rahoitusta. Joten eh, sen vuoksi tämä eh, reittaus on niin hyvin tärkeä ja sille on ihan syynsä. Ja sitten miten nämä rahoitusvälineet eh, sitten perustetaan? 2014-2020 jakso monivuotinen rahoituskehys on laajennettu koskemaan kaikkia temaattisia tavoitteita ja hallintoviranomaiset voivat asettaa omansa. On tiettyjä pakollisia arviointeja. Me tarkastelimme 40 111. Nyt niitä on hieman enemmän, 125 muistaakseni. Mutta on vaikea löytää näitä. Ne eivät aina ole saatavilla tai täydellisiä. Ja ne ovat usein hyvin pitkiä, joten on hyvin vaikeaa käydä lävitse niitä helpolla tavalla. Joistain puuttuu osia. Ja näiden arvioiden vaikutusarviointia välineisiin oli hyvin vaikea löytää. Ja me kuulimme tässä monia asiantuntijoita myös. Toiset, toinen mielenkiintoinen asia on se, että jos hallintoviranomainen siirtää nämä näin keskitettyihin välinöihin ja sanoo että me emme hoida tätä PK-rahoitusta, vaan siirrämme tämän eteenpäin, kanavoimme sen äh, keskitettyyn äh, järjestelmään, EIPlle, ja silloin ei tarvita ex ante arviointia. Joten äh, tällä voitaisiin, kuitenkin tässä voitaisiin hyödyntää jo tehtyjä näitä arvioita eikä tehdä uusia. Jos katsotaan näitä eksante-arviointeja, niitä on aika vähän. Öö, markkinahäiriöt, kaik, niitä on, niistä puhutaan hyvin paljon, valtava asiakirja, jossa puhutaan markkinahäiriöistä, mutta tietävätkö he ylipäätään, mistä he puhuvat, koska tämä on jotain, joka usein on tehty jo tuolla keskitetyllä tasolla maakohtaisesti, joten ei olisi välttämätöntä kirjoittaa sitä edes ja yrittää oikeuttaa sitä joten minusta tämä on teoreettisesti aivan liian laajaa. Ja sitten äh, lisäarvon arviointi, osa hyvä, osa huono, vipuvaikutus, okei, okay. ja mitä on otettu opiksi, se on ollut ihan hyvä. Mutta hieman huolestuttavaa oli se, että kun äh, keskushallinnolle äh, keskushallinto tätä laati, niin silloin oletettu tulos oli usein heikko. Koska tärkeää on se, että mitä näillä lainoilla on tehty jälkeenpäin. Onko se ollut hyödyksi? Kannattaako ylipäätään antaa näitä lainoja? Mikä oli ollut niiden vaikutus? Eli tässä on tiettyjä heikouksia. Siinä ei ole varsinaisia tavoitteita. Sen lisäksi usein valtionapuvaikutukset puuttuvat. Ja sitten joissain on tämä uudelleentarkistusmahdollisuus, joissain ei. Joten kun lukee kaikki nämä äh, ex ante arviot, niin herää kysymys, ovatko ne todellakin hyödyllisiä ja olen hieman epäröivä siinä, että kuinka paljon niistä ylipäätään on hyödyllistä. Ja nämä vaatimukset, arviointivaatimukset ovat hyvin mm, laajoja verrattuna muihin. Eli kirjoitetaan satoja sivuja, että voidaan täyttää kaikki vaaditut äh, säännöt. Eli se on todellakin laajaa, varsinkin jos verrataan siihen, mitä keskitetysti tehdään. Eli tässä tavallaan tehdään päällekkäistä työtä. Niissä analysoidaan hyvin pitkälti hyvin vähemmän tärkeitä osioita, koska kaikkein tärkeintä on se, että onko olemassa tätä markkinoiden toimintavajetta ja, ja, ja missä ja kuinka. Ja tästä on, osa oli tehnyt oikein hyviä tutkimusta. Ja sitten heikko investointi tai siis investointistrategia on se kaikkein tärkein osa, ja usein nämä konsultit ovat tehneet tämän, ne ovat esimerkiksi ekonomisteja, mutta eivät rahoitusasiantuntijoita. Pankeissa tiedetään paremmin, kuinka tällaiset investointistrategiat tehdään, joten tältä osin tämä strategiaosuus ei ole kovin hyvä. Ja tästä jäi hieman pahamaku suuhun koska kysymys on se, että onko tarpeen jättää näitä olemaan. No, jos hallintojohtajat haluavat omaansa silloin heidän täytyy tehdä tähän, mutta tässä pitäisi kuitenkin keskittyä enemmänkin markkinoiden toimintavajeisiin ja siihen, miten, miten siinä toimia. Sitten johtopäätökset johtopäätökset liittyen siihen, että toimitaanko keskitetysti vai, vai ja, jakautuneesti. No nämä kaikki välineet luotiin ennen esiriä, jossa on hyvin paljon vastaavia välineitä. Eli tässä on hyvin paljon päällekkäisyyksiä. Ja myös äh, tavallaan jakoa eri sektoreihin, pääosastoihin, alueisiin, kaikkeen mahdolliseen ja monilta osin nämä välineet tekevät samoja asioita johdossaan eri henkilö, mutta ne toimivat ihan samoissa asioissa. Joten kysymys kuuluu, voisimmeko yhdistää ne niin, että voisimme välttää tätä päällekkäisyyttä. Se on mahdollista, mutta kaikki pitää, tätä pitäisi rationalisoida hieman enemmän ja kuinka tämä voidaan rationalisoida. No, se on ehkäpä hieman ristiriitaista, mutta totta on, että rahoitusvälineet olisi parempi pitää korkeammalla tasolla, keskitetyllä tasolla, eli ei tehdä tällaisia alueellisia rahoitusvälineitä. No miksi ei? No, jos on tietty takuu, niin miksi ei? No se on ihan niin kuin vakuutus, jos on pieni kylä ja sitten kaikki kylät on, kylän talot on, on, on vakuutettu tulvan varalta, no sitten tulee tulva ja kaikki talot kaatuvat ja vakuutusyhtiö kaatuu. Mitä pienempi alue, sitä pienempi prosenttiosuus, mitä suurempi riski, sitä suurempi korko. Sen vuoksi on parempi, että on tällainen laaja keskitetty yksikkö, joka toimii sitten myös paikallisesti. Strategian pitäisi olla hyvä, mutta ei ole mitään järkeä, että tämä raha juuttuu johonkin pieneen yksikköön paikalliselle tasolle. On tärkeää, että meillä ei ole tällaisia keskenään kilpailevia päällekkäisiä välineitä. Ja seuraavalla aikakaudella olisi hyvä, että tämä rationalisoitaisiin jotenkin. Ja toivon mukaan ei tule uusia kriisejä, joilla luodaan vielä lisää välineitä. Erittäin tärkeää on keskittyä lopputavoitteisiin ja valvoa sitä, että saada, saavutetaan lopputavoite, eikä ainoastaan sitä keskiväliä, jossa koulutetaan ihmisiä, annetaan lainoja. Jos nyt sitten koulutetaan paljon ihmisiä, joita ei tarvita, niin saadaanko sitä silloin mitään? ja haluaisin, että kaikki nämä arviot, joita kuka tahansa kirjoittaa, ex-ante-arviot, kaikki mahdolliset arviot, että, niitä, äh, että ne julkaistaisiin ei vain yhdessä keskitetyssä paikassa, vaan että äh, olisi jonkinnäköinen tällainen standardiformaatti, äh, jota noudatettaisiin, koska on aikamoinen painajainen lukea näitä arviointeja eri maista eri tavalla tehtyjä. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin mainita että riskiä ei riskin arvioja, pitääkö ei ottaa enemmän tai vähemmän riskiä. No se ei ole tämä kaikkein tärkein asia. Jos haluaa tietää, mikä julkisen pankin tärkein tavoite on, siinä on kysymys siinä, että edistetään projekteja ja rahoitusvälineitä, joilla on hyvät EU-tavoitteet. Joissain näissä projektissa on korkea vipuvaikutus, korkea riski tai ei. Kysyntä, tärkeintä on se, että voidaanko ne rahoittaa, voidaanko ne rahoittaa ajoissa. Joidenkin projektien kehittely vie hyvin kauan aikaa ja sekin on kallista. Eli tärkeintä on arvioida, saadaanko tästä vastinetta. Ja onko, se, onko tässä suuri riski vai ei, se ei ole se tärkein asia. Täytyy tietää, mitä pitää tehdä, eli myös lähteä alueelle, jossa riski on korkeampi. On vaikeaa käyttää näitä rahoitusvälineitä riskialueella. Silloin tarvitaan hyvä budjetti taakse. Ja sitten, mitenkä sitten voidaan operoida korkean riskin alueella? No, siinä ei voi toimia samalla tavalla kuin vähemmän riskin alueella, koska tässä tarvitaan tiettyä tasapainoa takuiden välillä ja sen välillä, mikä on mahdollista ja mikä on vipuvaikutus. Mitä korkeampi riski, sitä pienempi vipuvaikutus. Ja mitä enemmän halutaan laajentaa näitä välineitä, sitä enemmän ne täytyy muotoilla näiden välineiden tarpeiden mukaan. Ja se ei välttämättä ole helppoa, mutta ei riitä, että sanotaan, että yhden välineen pitäisi tehdä enemmän. Kysymys kuuluukin, että eikö tätä välinettä pitäisi sopeuttaa niin, että sillä voitaisiin saada enemmän aikaiseksi. Ja se on tämän keskustelun ytimessä. Kiitos. Merci. Kiitos. Kiitos tästä selvennyksestä. Niin, miten saada enemmän irti siitä, kun on vähemmän. Ja miten vastata odotuksiin, kun budjettia leikataan. Olemme huomanneet, miten komissio käynnisti strategisten investointien rahaston, jolla piti että tuo investointikuilusta ei voitu tehdä tuin, sillä ei ole rahaa, joten otettiin hieman pois sieltä sun täältä horisontti 2020 verkkojen Euroopan väline ja laitettiin sitten hieman rahaa syrjään, jotta voitaisiin taata lainoja, jos olisi huonoja olosuhteita. No niin, olemme hieman etuajassa, mutta en kuitenkaan avata vielä keskustelua. Edustaja Gardia Zabal, joten siirrymme seuraavaan puhujaan, toisen puhujaan, herra David Denzerspeck. Olkaa hyvä. Monsieur, je vous en prie. Um, dear Mr. Chair, uh, vice... Arvoisa puheenjohtaja, arvojohtaja esittelijä, kiitos. Kutsutan nimeni on David Denzerspeck. Johdan KFWn paikallistoimistoa. Se on siis kansallinen Saksan kehityspankki ja rakennuspankki tänään puhun ajatukseni puolesta, mutta haluan ensinnäkin mainita, että no, Saksassa, mutta myös lähes kaikissa jäsenvaltioissa on jonkinlaisia kansallisia kehityspankkeja tai laitoksia. Se voi, niitä voi olla yksi, kaksi tai kolme. Saksassa on myös alullisia kehityslaitoksia, joten Tämä on siis kohtoplaveen esitys, mutta muistakaa, että on olemassa myös tällaisia rakenteita lähes kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Pari asiaa. Ensinnäkin haluaisin selittää meidän perspektiiviämme, kun tarjoamme rahoitusvälineitä yhtäältä Saksassa, mutta toisaalta myös yhteistyössä EUn kanssa. Ja Toiseksi selittäisin hieman myös, miksi olemme läsnä, miksi toimimme, miksi meistä on strategisesti tärkeää tehdä yhteistyötä myös komission Euroopan parlamentin kanssa. Tämä päättee myös Ranskan, Italian, ja Espanjan kumppaneihin ja muihin. Okay. Um, I We'll first talk a little... Ensinnäkin puhun hieman omasta työnantajastani, sitten pari sanaa siitä, miten, tai miten me näemme rahoitusvälineet, mitä kokemuksia meillä on alalta ja sitten politiikkasuosituksia lisäkeskustelua varten. Joten perustamisnimemme oli KFW toisen maailmansodan jälkeen ja päätarkoituksena oli jakaa Marshall-avustuksia. Yksi asia, mikä se muulla tavalla kuin muut Euroopan maat, oli, että me emme käyttäneet sitä avustusmuotoisen, niin kuin useat maat tekevät, vaan käytimme niitä tukemaan lainoja, takamaan lainoja. Ja tämän siis teki KFW, Europe, joka oli tuo Marshall-avustuksen viran nimi. No se nyt 70. vuosipäivä ja Saksan osioille no, se on edelleenkin osa meidän omaa pääomamme. Ja koska se on tämmöinen kierrätetty luonne, kierrättävä luonne, niin tällä hetkellä tasemme on 500 miljardia suunnilleen ja rahoitusvolyymi, tai siis miljardia vuodessa verrattuna EIPn kumppaneihin on suunnilleen samankokoiset toimijoina kuin he. Ehkäpä pari asiaa tästä vielä. Voi olla paljon pitkän aikavälin vaikutuksia korkovaikutuksen myötä, jos autetaan rahoitusvälineistä, joten ehdottomasti suosittelisimme myös Euroopan parlamentin ja komissio menemään tuohon suuntaan. Toiseksi, ja tämä huomataan, kun neuvotaan muita maita, tai jos halutaan teistä tukea, kun edistetään siellä näitä rakenteita, niin silloin tarvitaan aikaa tähän 500 miljardiin ei päästy viidessä vuodessa, joten tämä siis vain, että pitää olla realisti. Pitkällä aikavälillä tietysti saa positiivisia vaikutuksia, mutta se vie aikaa, jos halutaan rakentaa näitä laitoksia, jos halutaan tehdä kaikki asiat kunnolla. Sitten instituutiosta noin yksinkertainen toimija, mitä tulee rahoitusvaroihin, on vain yksi tuote, pitkän aikavälin rahoitus nimittäin. Annamme siis lainaa, omaa pääomaa, mutta kaikki on hyvin yksinkertaista. Me emme tarjoa clearing-palveluita tai maksupalveluita. Me varannamme pitkän aikavälin rahoitusvälineitä. Mitä tulee vastapuolisiin, ei pienemme pääomamarkkinarahoitteinen takuu saadaan Saksan liittotasavallalta, joten me haluamme myös säilyttää AAA-luokituksemme. Ja mitä tulee vastuupuoleen, No, pääomamarkkinarahoitteinen ja varmuudella pitkän aikavälin rahoitusta harjoitamme. No, on ehkä hankalaa nähdä tätä kuvaa, mutta tässä nyt nähdään nämä osa-alueet, joilla toimimme. Kutakuinkin vasemmalla puolella on kotimainen toiminta, eli kaikki me tehdään Saksassa, suunnilleen 50 miljardia per vuosi ja se on jaettu pk toisaalta ja sitten toisaalta kunnallisrahoitus ja yksityinen rahoitus puolella oikealla puolella noin 20 miljardia per vuosi. Siinä on kansainvälinen rahoituspuoli ja myös kehitysrahoitus, joten hoidamme myös näitä kehityslainoja ja avustuksia Saksan osalta. Uskoakseni on kuitenkin kolme asiaa, nyt haluan korostaa tässä diassa ensinnäkin. Jos katsomme tarkemmin, niin näette, mitä teemme tarkoittaa rahoitamme pk-yrityksiä, innovaatioita, energiatehokkuutta, joten me olemme hyvin johdonmukaisia EU-politiikkatavoitteiden kanssa. Ja tämän ei pitäisi olla yllätys. Tietysti me seuraamme liittosavallan hallituksen linjaa, mutta no siis koska on Euroopan tason Saksan tason toiminnan välillä on suurta johdonmukaisuutta, joten keskittymme osa-alueisiin, joissa EUlla on omat tavoitteensa selkeänä. Toiseksi me Saksan osalta olemme tällainen yhden toimipisteen paikka ja muissa valtioissa pitää ehkä nostaa esimerkiksi Ranskan kollegat siellä on oma instituutionsa sille, miten pk rahoitetaan, mikä on BB France, sitten infrastruktuurille ja kunnallisrahoitukselle ja muille on Guest Depot ja sitten kehitysrahoitushankkeita varten on Ranskan AFD, joten Ra- Saksassa meillä on yksi instituutio ja muissa jäsenvaltioissa ehkä useampia. Mutta mikä viesti tässä on teille? No, EUlle on tärkeää aina saada parhaat kumppanit mukaan ja se ja tämä vaihtelee esimerkiksi me teemme lähes kaiken Saksassa, mutta me emme yleensä oma välineitä mikrorahoitusalalta Saksassa, joten siinä pitäisi etsiä toista kumppania. Tämä on ensimmäinen hyvin tärkeä asia. Eli että kun perustetaan rahoitusvälineitä, niin pitää löytää oikea instituutio Euroopassa. Se saattaa olla EIP tai EBRD tai jokin monen välinen kehityspankki ja tai kansalliset ja alueelliset kumppanit, ja siinä pitää tarkastaa sitä, kenellä on osaamista alalta, ja tässä on eroja. On laitoksia, joilla on toisaalla, ja sitten on muita, jotka tekevät muita asioita. Toiseksi, eurotuksen osuus, jota saamme, ja kansanrahoitus toisaalta, jos ajatellaan avustustukia, saamme noin 3 miljardia per vuosi Saksan Itävallalta, jota rahoitamme 70 miljardia omaa pääomaa ja lainoja saamme noin 3 miljardia per vuosi. Itävallan budjetista tämä osoittaa sen, että rahoitusvälineet eivät ole ratkaisu kaikkeen. Keskusteluja käydään sidosryhmän kanssa siitä, että no, siellä voidaan valmistella Brexitia ja valmistella, miten EU-varoja tullaan kaventamaan sieltä ja osaltaan voidaan käyttää lisää rahoitusvälineitä. Selvä, se saattaa päteä tietyssä määrin, mutta pitää myös perustaa järkeviä rahoitusvälineitä ja siitä tarvitaan budjettitukea tietyillä osa-alueilla. Ja KFWn tapauksessa on siis 3 miljardia per vuosi. Sitten 70 miljardia on tuo volyymimme ja yksi kolmannesta on EU-yrityksiä, joten ne joko hyötyvät EU-tuesta tai toiminta tapahtuu Euroopassa riippuen aina siitä, miten tämä lasketaan. Mutta me siis olemme kansallinen instituutio, teemme työtä pääasiassa kansallisella tasolla, mutta mistä on myös tärkeää tehdä yhteistyötä joissain määrin eurooppalaisten sidosryhmien kanssa. Sitten sitten viimeinen asia. Vasemmalla puolella, jos siis perustetaan uusi rahoituslaitos pk-yrityksille, tämä on tietysti melko poikkeavaa suhteessa tähän oikeaan puoleen, jos rahoitetaan afrikkalaista energialaitosta esimerkiksi, joten kuten aikaisemmin tässä kollega sanoi, niin, tai sanoin, niin meillä on muutamia välineitä Euroopan alalla ja sisäisesti pitää löytää sitten tasapaino käytettyjen välin lukumäärässä, mikä riippuu myös potikkaosaloiden määrästä, jolla halutaan toimia. Ja siinä tämä ero siitä, että jos rahoitetaan kunnallistasolla tai toisaalta jos rahoitetaan infrahankkeita, no tämä eroaa puolestaan sitten kehityshankkeiden rahoituksesta. Sitten, mikä on meistä rahoitusväline, mitä pidämme rahoitusväline? No sisäisesti meillä oli, valta, oli paljon keskustelua siitä, mikä tarkoittaa on rahoitusväline. Ja loppujen lopuksi tuomme siihen päätelmään, että on paras tarkastella loppuedunsaajan perspektiivistä tätä, joten meistä kyse on rahoitusvälineestä aina silloin, kun loppuedunsaaja saa lainaa omaa pääomaa, takuun tai jotain muuta vastaavaa meidän näkökulmastamme katsottuna, no voisi olla helposti niin, että EUn maksut tulee avustusmuotoisena. Tämä pätee esimerkiksi kehitysrahoitukseen, e-budjetista saadaan no, investointiavustuksia, sitten me sitten me annamme kehityslainan ja on paljon hämmennystä tähän liittyen ilmassa. Ja me lähtymistapamme oli sanoa, että ei ole väliä niinkään, jos EU antaa takuun, no tämä riittuu aina välineestä, mutta siis loppujen lopuksi tärkein aspekti on, että loppujen saaja, saako hän avustuksen vai saako hän rahoitusvälineen käyttöönsä. Mitä sitten voidaan rahoittaa rahoitusvälineen myöten? No tämä on kerrasta aina alkuun on otettua kassavirtaan, jos katsotaan hanketta ja pohditaan potentiaalinen, että pitäisi käyttää avustusta vai pitäisi käyttää rahoitusvälineitä. No, ehdottomasti olisi viisasta käyttää rahoitusvälineitä osa jossa syntyy kassavirtaa tuloisuudessa. Muutama esimerkki, esimerkiksi opintolaina, sinne kassavirta olisi tuo tuleva opiskelijan tulo siinä voidaan antaa laina, ja voidaan olettaa, että jossain kohtaa tämä henkilö sitten saavuttaa korkeamman koulutuksen, tienaa lisää rahaa, ja sitten jonnekin kuluttua hän voi sitten maksaa takaisin tuon opintolainansa. Tai voidaan pohtia startup-rahoitusta myös, sen infrastruktuurina no se riippuu. Esimerkiksi jos rahoittaa energiatuotantolaitosta, niin aina voidaan käyttää rahoitusvälineitä sanoisin. Lisäksi tiehankkeita Afrikassa – jossa tämä kaikki riippuu. No, onko sitten maksurakenne vai onko kyse vesiinfrasta esimerkiksi. Voidaan käyttää rahoitusvälineitä tällä osa-alueella aina, kun on maksurakenne, joka tuo tuloja, ja voidaan maksaa takaisin tuota lainaa. Ja usein tämä on poliittinen päätös, joten pitäisi kysyä itseltään. Esimerkiksi tiedämme, että alla, no se on ollut tärkeä kysymys EU-ssa Jos poliittisesta syystä ei haluta maksurakennetta. Vesikysymyksessä on, tämä yleinen hyvä, jota pitäisi jakaa ilmaiseksi. Niistä ei pitäisi niistä ei käytä rahoitusvoja, että se ei olisi osa, oikea osa-alue. Toisaalta, jos sanotaan, että selvä, hyvä on, haluamme rakentaa tämän rakenteen, meillä on maksurakenne taustalla tätä siltaa tai tietä varten, niin sitten käyttäjän pitää maksaa maksuja ja silloin on sitten kanssa virtaa ja sitä voidaan rahoittaa rahoitusvälineen myötä. No, muutama esimerkki lisää, miten toimimme, rahoitamme myös syrjäisiä pakolaisia siellä koulutusta. Sitä me tietysti avustusten myötä ei voi odottaa, että nuo ihmiset pystyvät milloinkaan maksamaan takaisin. Tämä on hieman tuo ajattelutapa taustalla toiseksi, mitä tarkastellaan että KFVllä on kestävyys, joten kun instituutiona me emme rahoittaisi ketään, no, jonka otamme olevan kyvytön maksamaan takaisin. Tässä on toisaalta riskejä, riskejä toisaalta, jos katsotaan kehityshankkeita, no siellä esimerkiksi emme saa emmekä rahoita kaikkein vähiten kehittyneitä maita. Tämän osalla sanotaan, että avustuksia tarvitaan. Eli toimijoita on tässä aktiivisena ja sitten heidän pitää toimia. Lopuksi tietysti meillä on tiettyjä rajoitteita, mitä tulee toiminta-aloihin, Esimerkiksi suurkonsernit eivät yleensä saa rahoitusta meiltä, koska sanomme, että näillä tapauksessa ne ovat, niillä on pääsy päämarkkinoille, he eivät tarvitse meitä. Ja puolustusala, potilasala, no tämäkin on esillä EU-ssa. Siellä mandatimme mukaan emme saa toimia. Tärkeää työntekijöille on, että pitää tarkastella kassavirtaa, onko sitä vai ei. Lopuksi tästä asiasta Meillä ei ole tätä erotusta avustusten kanssa ideologisesti, joten meillä on tiettyjä esimerkkejä, joissa käytämme molempia, esimerkiksi energiatehokkuushankkeet pk kanssa. Siellä teemme tapaustutkimuksen, se saa avustustukea, sillä pk ei tiedä, että onko kannattavaa ryhtyä tehokkuustamipiitteisiin ja sitten myöhemmin tämä rahoitus tapahtuu lainan myötä, joten voidaan löytää hyviä toimintapaja sekoittamalla avustuksia ja lainoja. Muita esimerkkejä. No, kehitysrahoituksesta siellä on paljon avustustukia, joita käytetään, investointitukia käytetään esimerkiksi rahoittamaan pääomakuluja tai rahoittamaan markkinatutkimuksia ynnä muuta. Joten meidän näkökulmasta on niinkään väliä, että onko tuo EU-budjettiosuus takuu vai avustus, vaan kyse on sitä, että millä välineillä päästään parhaiten auttamaan loppuedunsaajaa. Tässä kuva siitä, missä toimimme, millä aloilla, kuten sanoin aikaisemmin. No tässä lukee KFW, mutta monella osa-alueella asioita tekevät myös EK-kumppani Espanjasta, Casa Depositi Italiassa ja monet muutkin kansalliset toimijat, mukaan lukien alueelliset toimijat. Vasemmalla puolella on kaikki, mitä teemme EU kanssa Saksassa, eli COSME ja INOFIN, pk muun muassa. Miksi teemme tätä? No ensinnäkin teemme sitä siksi, että voimme tarjota houkuttelevampia tuotteita, joten saamme EU-varoja ja voimme sitten ja voimme auttaa asiakkaita paljon houkuttelevampien tuotteiden myötä. Ja toiseksi me pystymme koordinoimaan kansallisia ja eurooppalaisia toimia, joten yksi startup-rahoituksessa siinä käytämme kansanbudjetin varoja, käytämme EU-budjetin varoja, yhdistämme molempia ja sitten voimme ottaa pekorituksen Saksassa yhden tuotteen myötä sen sijaan, että no EU tarjoaisi yhtä tuotetta ja KFW tarjoaisi kansallisesti toista tuotetta, joten tehokkuus näkökulmasta katsoen on järkevää yrittää perustaa välineitä, jotka yhdistävät kansallista ja eurooppalaista rahoitusta. Sitten aivan oikealla ulkoilma Afrikka, Aasia ja Etelä-Amerikka toimintamme. Siinä voimme tarjota myös paljon houkuttelevampia ehtoja kumppaneillemme näissä maailman osissa, mutta lisäksi avunantajien koordinointi, eli Ranskan FT, Espanjan ISIT, EBRD, EIP ovat aktiivisia kaikilla näillä osa-alueilla. Ja kuitenkin tarkastamme samoja hankkeita ja tämä sekoitusmekanismin myötä, joka komissio on tarjonnut, kaikki istuvat saman pyörän ympärillä, keskustelemme hankkeen jatkumosta, ja yhdistämme voimamme esimerkiksi ranskalaisten ja espanjalaisten ja EIPn kanssa. Ja sitten eurooppalaisina instituutioina voimme ointa käteemme näille kehittyville maille ja antaa heille yksi yhteinen hanketarjous. Ja tällä on paljon EU-lisäarvoa, sanoisin. Keskellä on kaikki, jotta tämä pätee tietysti Me rahoitamme myös kaikissa jäsenvaltioissa tietyn määrin. Ne on tiettyjä yhteisrahastoja, joita meillä on kansallisten kumppanien kanssa, mutta myös EIPin kanssa, kuten tämä laajakaistarahasto tai margarit rahasto mutta lisäksi myös vienti- ja hankerautusta menee yksin. Ja aikaisemmin meillä oli yksi ohjelma DG Elenan kanssa energiatehokkuudesta. No, tärkeää tässä on se, että kaikki välineet, jotka meillä on, ovat eri asiakasryhmiä varten. Ja ne seuraavat omia sääntöjään, joten kun kuunnellaan toiveita koordinoida ja virtaviivaista toimintaa ja saada tämän yhden koon ratkaisu, niin no, silloin on hieman skeptisiä, koska sanomme, että no, kaikilla näillä osalla, joissa toimimme, niin loppuasiakas on erilainen, kumppanit ovat erilaisia, joten ymmärrämme kyllä toiveen siitä, että virtaviivastettaisiin toimintaa, mutta on tiettyjä rajoitteita ja tasapaino, joka pitää löytää. Pitää ottaa huomioon eri välineiden ominaispiirteet. Sitten kokemuksemme. No tässä mennään hieman myös suosituksiimme jo. mitä tulee välineiden määrään, jota pitäisi perustaa. No kuitenkin potikkaalalla pitäisi yleensä olla ainakin yksi väline, on enemmän kriittisiä, kun on lii- niitä on liikaa esimerkiksi. Nämä kulttuuri- ja luovan välineet, no tämä on väline, joka toimii tiettyjen kulttuurien pk kanssa ja ymmärrämme kyllä tämän potisen houkuttelevuuden, mutta KFWllä rahoitamme pk-yrityksiä piste. Emmekä vain yhden alan pk muuten tämä monimutkaistuu liikaa, joten se on sitten kullekin politiikka-alalle no olisi ehkä järkevää saada oma välineensä, mutta jos sitten lähtee jakamaan pk neljän tai viiteen välineeseen, niin sitten tilanne saattaa monimutkaistua liikaa. Syy on selvä. Kullakin pääosastolla on oma budjettinsa ja no tiettyjä houkutuksia on ojentaa kätensä asiakkailta politiikka alalle kustakin pääosatusta, mutta sitten sanoisimme kyllä, että ei ole järkevää, että tämä jaetaan joka kerta näin. Toiseksi jousto. Jos haluaa tehdä yhteistyötä kansallisten toimijoiden kanssa, ja no myöhemmin selitän, että miksi se on houkuttelevaa myös eurooppalaista näkökulmasta, niin silloin ymmärtää, että markkinaehdot ovat edelleen hyvin heterogeenisiä Euroopassa, joten no esimerkiksi pk Saksassa saattaa tulla 50-15 vuotta, toisessa valtiossa saattaa olla kolme vuotta tuo rahoitus, aina kun on yksi eurooppalainen yhden koon ohjelma, jossa kesto on kahdeksan vuotta, niin silloin moni järkevä hanke ja junasta, joten suosituksemme olisi, että jos perustetaan EU-rahoitusväline, niin pitäkää jousto mukana ja pitäkää se mukotettavissa, että voi olla viisi vuotta esimerkiksi Unkarissa, Puolassa voisi laina olla 12-vuotinen, Saksassa 15-vuotinen ja Ranskassa 11 oli miten vain, no siis pitää ottaa huomioon markkinaehdot kussakin maassa. Ja usein tässä on huomattu tällainen suuntaus, että mennään yhden korratkaisua päin, joka toimii suurille infrahankkeille, jotka saattaa olla oikea ratkaisu, mutta aina kun sitten mennään pienrahoituksen puolelle, niin kansalliset erot ovat melko merkittävät ja silloin on järkevää, että on joustava lähestymistapa. Sitten viipuvaikutuksen lisäarvoon tasapaino mainittiin jo, no mitä tulee esiriin, kaikki ymmärsivät, että on poliittista tahtoa laatia suuri hanke ja mennä kaikkien pitää kiittää e petä tästä ja myös parlamenttia ja komissio tässä näin lyhyessä aikaa. Toiveemme ESIR 2.0 on, että mennään hieman pois näistä määristä, mennään laadun suuntaan enemmän. Ja siinä äälteen myötä laadimme myös oman asiakirjan, jossa selitämme, miten tuohon voitaisiin päästä. Sitten kolme asiaa. No, varmasti tietänee tämän jo. On vipuvaikutusta, kun tätä rahoitusvälineitä se muuttaa myös hankkeen luonteen, koska se pitää maksaa takaisin. Tämä laskee myös vapaamatkustajilmiötä. Toisaalta, mitä huomataan usein, on tietynlaista tasapainoa, joka tulee avustuspuolelta, usein se kopioidukseni yhteen rahoitusvälineeseen, joka luo meille paljon ongelmia, koska se, me emme aina ilmaisia avustuksia, vaan lainaa, jos se ei maksa takaisin, niin sitten on maksukyvytön ja sitten saamme varat käyttöömme, joten julkinen ja melkein usein niin, että hän ei saa lainaa ollenkaan, tähän saa lainan, jossa on hyvät tiedot, mutta se on kuitenkin edelleen laina, ja jos käytetään samoja sääntöjä kuin avustuksiin, niin tämä ei ole oikeudenmukaista eikä se tule toimimaan, joten meidän pitää erotella tuollakin avustusten ja ajatusvälineiden välillä. Toiseksi osa tätä tasapainoa, and Balance-järjestelmää tarkoittaa sitä, että avustusalueella pankkien pitää toimia, jotta olisi kevyempi järjestelmä rahoitusvälineille siinä. uskoakseni voin mennä tämän yli. No, tämä on se tekninen esimerkki yhdestä välineestä, jota käytämme. Ohitan sen ja menen suoraan tähän diaan, jossa yritän selittää, miksi yleensä on järkevää, että komissio ja EIP ottavat yhteyttä kansallisiin kehityspankkien laitoksiin ensinnäkin. Tämä lisäarvo Tämä on sen aikaisemmin. Täydentävyys, sitä ei pitäisi nähdä onnistuneena tilanteena, jos tarkastellaan vain EU-tukea tai kansa- tai alueellista tukea ja kaikkia erikseen, vaan tavoitteen pitäisi olla, sitä tarkastellaan tätä yhteistä edullista tukea pk-yritykselle tai muulla osa-alueella. Ja sitten voitaisiin tarkastella siitä, mitkä tulokset ovat, että me voidaan tehdä käyttämällä tai ottamalla mukaan kansalliset kumppanit. He usein tuntevat kehykset paljon paremmin ja olosuhteet, erityisesti kun kyse on pienrahoituksesta. Heillä on pääsy kansallisiin rahoituksiin, he tuntevat ihmiset kentällä. Ja no, esimerkiksi KFW on toimipiste Frankfurtissa, siis päätoimipiste, joten kaikki tehdään sieltä käsin mutta rahoitusta tehdään läheisessä yhteistyössä alueellisten kehityspankkien kanssa ja liikepankkien kanssa, jotka toimivat kentällä, joten joko FNWn näkökulmasta tätä ei tehdä yksin, vaan käytämme paikallistuntemusta, joka pankeilla on, oli kyse sitten julk- valtionpankista tai liikepankista, joka toimii samassa kaupungissa kuin yritys. Eli nämä toimet pitää ottaa mukaan, jos halutaan hyvä rahoitusväline. muutama muu asia KFWllä, mutta myös kumppaneiden osalta no, yleensä emme syrji, joten teemme yhteistyötä liikepankkien kanssa, yhteistyöpankkien kanssa, säästöpankkien kanssa, joten oskultapankkien kanssa, joten voidaan saada yhteys kaikkiin pieniinkin pankkeihin meidän kauttamme. Ja tähän loppuun meidän toimuslistamme ikään kuin. No ensinnäkin pitäisi käyttää synergioita EU-tason ja kansallisen, kansallisten välineiden välillä toiseksi. Ja no, tämän asian, on huomattu jo, eli että luotettaisiin kansallisiin kumppaneihin. Meillä on pilariarviointeja, komissio tekee, on yhteistyötä EIPn ja muiden kumppaneiden kanssa. Ja on huomattu jo, että tietyt byrokratian osat ovat tulleet poistetuiksi. No esimerkiksi jos haluaa 100 000 euron luoton, jolla yrityksen toiminta käynnistyy Saksassa. No sitten on tämä hieno vaikutus, että saa hyvin houkuttelevan tuotteen, jota EU tukee ja kansallinen hallitus tukee ja jotta voi saada sitten kaikista pienistä pankeista, jotka ovat ihan lähellä, mutta sitten siinä on huono puoli sillä, kun on neljä kumppania mukana, kansallinen hallitus, Euroopan taso, QFW ja sitten EIR, niin siinä on neljät säännöt, joten pitää maksaa luotakaisin, mutta sitten pitää ottaa huomioon kansallinen tuomioistuin, EU-tuomioistuin, KFWn toiminta ja sitten tulee pitkä lista ehtoja. Sitten lopulta kysytään, että no, rahoitus on vain yksi monista ongelmista, niin kun haluan perustaa yrityksen, onko tämä nyt sen arvoista. Joten suositukseni teille potikkoina on, ettei tarkastelisi vain omia sääntöjänne. Katsokaa näitä kaikkia yhteisiä sääntöjä, jotka loppuedunsaaja kohtaa. Että tämä pitää muistaa. Jos voimme kansallisella tasolla poistaa tiettyjä omia sääntöjämme ja keventää tätä myös hieman EU-puolella, niin sitten no, pitää keskittyä tähän kokonaispakettiin, jota pyydetään loppuedosaajalta. Jousto. Kolman, kolmas asia, jonka mainitsinkin jo. Markkinaehdot eroavat toisistaan, joten parasta olisi perustaa väline, joka antaa jonkin verran joustoa, tästä voidaan mukauttaa kansalliselle ja alueelliselle kontekstille. Ja ihan loppuun, ennustettavuus, no yleensä on tiettyjä kustannuksia, kun otetaan EU-yhteistyö esimerkiksi opiskelijalainoille, yritän, no siinä tehdä yhteistyötä erasmus kanssa. Meillä oli kaksi vuotta neuvotteluja ja keskusteluja Euroopan komission kanssa, joten pitää käyttää paljon aikaa ja energiaa siihen, kun tämä väline perustetaan ja sitten sanoisimme, että esimerkiksi Cosmen tai Innofin osa-alueella, no siellä oli suuria menestystarinoita Esirin myötä. Silloin saatiin hyviä tuloksia aikaan ja olisi sääli, jos noita tukia ei olisi saatavilla kuin vasta 2020. Sillä yhtään tämä pankkikumppanimme, mutta myös pk kentällä tarvitsevat aikaa sopeutua uusiin ohjelmiin ja sitten haluan pitää ne kyllä toiminnassa ja jos on budjettiongelmia jos siirretään paljon tai muutetaan sääntöjä, niin se luo paljon ongelmia kaikille välitoimijoille, välittäjille. Siinä kaikki minut. Kiitos. Si. Merci pour vos... Kiitos näistä suosituksista. Ja veto sitten yksinkertaistamisen puolesta ja jouston puolesta. No, olemmehan parlamentaarikkoja ja kuuntelemme kyllä korvat hörrellä tätä viestiä. Nyt puheenvuoron saa herra Anatolio Alonso Pardo. Gracias, señor presidente. Kiitokset, puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää tätä Euroopan parlamentin valiokuntaa kutsusta tulla paikalle. Minulla on ilo esitellä teille täällä kokemuksiamme koskien rahoitusvälineiden käyttöä hallintoviranomaisen vinkkelistä. Varmaankin me, me olemme vähän lähempänä kenttää ja lähestymme tätä vähän maanläheisemmin kuin, kuin kollegat tässä aikaisemmin. Toivon, toivon, että myös suositukseni ovat käytännönläheisiä. läheisiä Bueno, la presentación la he estructurado en cinco Minulla on tässä viisi osaa esityksessäni. Ensinnäkin vertaillaan tätä perinteistä rahoitustapaa, jolla rahoitetaan rakennerahastoja, siis lähinnä kyseessä on avustukset ja sitten nämä rahoitusvälineet. Tässä puhun hyvin lyhyesti, niin kuin voitte arvata. Sitten haluan antaa tarjota näkemyksen siitä, kuinka rahoitusvälineitä on käytetty Espanjan toimenpideohjelmissa 2017-2013 ja, ja mikä tilanne on tällä ohjelmakaudella. Tämän jälkeen kerron näkemyksestämme siitä, millaisia hyötyjä ja haittoja ja vaikeuksia liittyy eh, näiden rahoitusvälineiden käynnistämiseen ja hallinnointiin erityisesti nykyisellä ohjelmakaudella. Ja tämän jälkeen viittaan lyhyesti joihinkin uutuuksiin, jotka ovat mukana tässä omnibusasetuksessa, joka käsittelee rahoitusvälineitä ja lopuksi, aivan kuten kollegat tässä aikaisemmin, minäkin esitän omat pienet suositukseni. Kaikkein tavanomaisen rahoitus- tai rakennerahastojen osalta koskee näitä avustuksia, tuki, tuki, tukea tai ei korvata. Hallintoviranomaisen näkökulmasta katsottuna on olemassa julkisia organismeja, jotka investoivat. Nämä, näillä elimillä on tukiohjelmia. Ja kun menot on hoidettu, niin me saamme sitten korvauspyynnön, maksupyynnön. Me varmistamme ja tarkistamme tilanteen ja lähetämme laskut Euroopan unionille ja sitten saamme yhteisön avustuksia tähän. Tämä on tämä perinteinen mekanismi, jolla on rahoitettu rakennerahastoista toimintaa. Näihin liittyy myös korkotuki tai lainat halvalla koroilla ja myös mahdollisuus pitää tukikelpoisena kuluna e, eroa verrattuna markkinakelpaiseen tukeen. Tämä on itse asiassa tapa, jolla voidaan rahoittaa korvauskelpoisia välineitä, jotka eivät ole kuitenkaan rahoitusvälineitä. Eli tässä siis korvataan vastaavaa tukea. Eh, siihen nähden tämä erotus hallintoviranomaisen eh, näkökulmasta sertifioimme tässä prosessissa ne mm, tulot, jotka tulevat taholta, joka maksaa jotakin eh, rahoitusvälineille, siis rahasto, joka antaa takuita, lainaa, pääomaa, tai siis riskipääomaa tai Mm, obligaatiota tai muun tyyppisiä välineitä, joita nyt en tässä keksi. Mutta todella nämä, nämä juuri nämä, nämä tuet ovat tukikelpoisia menoja ja näin ollen ne sertifioidaan hallintoviranomaisessa ja niiden osalta lähetämme sitten komissiolle mm, mm, ikään kuin laskuja pyydämme välikorvauksia. Nyt meillä on siis rahoitusväline, jota hallinnoi täytäntöönpanoelintä, ja se on se, joka saattaa rahoituksen näihin nel, näiden neljän tuotteen osalta niin sanotuille loppuedunsaajille, tai loppusaajille. Emme puhu nämä edunsaajista, vaan tämän rahoituksen saajista joko suoraan tai sitten rahoituksen välittäjien kautta. Kyseessä on varat, joita varten tätä yhteisön tukea on saatu ja sitä, se on, sitä ei tarvitse käyttää loppuun asti. Se osa, jota ei ole käytetty ohjelmakauden loppuun mennessä, on paloitettu on palautettava. Tämä on aika erilainen tapa toimia kuin tämä perinteinen tukimenetelmä. Rahoitusvälineiden käyttö aloitettiin kaudella, joka juuri päättyi, eli se oli tuo 2007-2013 kausi. Aikaisemminkin sitä käytettiin, mutta sitä ei oltu vielä selkeästi säännelty asetuksesta tuon juuri päättyneen kauden jälkeen, tai sen asia, sitä koskevat asiakirjat juuri maaliskuun lopussa lähetimme eteenpäin, niin siellä asetuksessa on kaksi artiklaa, jossa täsmällisesti käsitellään tämän tyyppisiä välineitä. Täytäntöpanoasetuksessa on kaksi muutakin artiklaa, jossa täsmällisesti käsitellään rahoitusvälineitä. Aikaisemmalla kaudella niitä kutsuttiin rahoitustekniikkavälineiksi. Minusta tämä, tämä nimitys kuulostaa aika pelottavalta, kun, kun tässä nyt puhutaan rahoitusvälineitä ja lisätään siihen tällainen tällainen insinööritoiminta, aika kummalliselta tämä kuulostaa. No, on myös mainittava, että tässä on nyt kaksi aloitetta, EIPn toivomuksesta. Yksi niistä on Jeremi, toinen Jessica. Yksi, yhtä, yhdellä rahoitetaan pk-yrityksiä ja toisesta sitten kaupunkikehityshankkeita ja energiahankkeita. Vielä tällä nykyisellä kaudella kun verrataan tilannetta aikaisempaan vaiheeseen, tarkoituksena olisi antaa potkua rahoitusvälineille helpottamalla ne käyttöä tietyllä tavalla – verrattuna aikaisempaan kauteen. Tämä on ainakin tarkoitus. Esimerkiksi nyt on, on määritelty erilaisia valmiiksi määriteltyjä välineitä, tällaisia ikään kuin hyllyltä otettavia eh, rahoitusvälineitä. Mennään kirjastoon ja otetaan sieltä sopiva rahoitusväline sillä selvä. Ja toinen uutuus on se, että otetaan käyttöön rahoitusvälineitä, jotka on luotu Euroopan unionin tasolta ja joita hallinnoidaan suoraan tai välillisesti komission taholta EIPn kautta. Tämä on tärkeä uutuus. No tästä nyt ei mitään selvää tietenkään saa, mutta pyrkimyksenä on osoittaa, että yleensä ottaen rakennerahastoissa mieluummin käytetään perinteisiä tukivälineitä kaudella 2007-2013 noin 85 prosenttia yhteisön tuesta kohdennettiin toimintaan tukien kautta. Eli tukiin, joita ei tarvitse maksaa takaisin. Vain 15 prosenttia yhteisön tuesta kohdistui tukeen, jota, joka maksettaisiin takaisin. Näiden epätavallisten mekanismien lisäksi on muistettava, että on mahdollisuus yhdistää näitä luottoja ja lainoja tukeen. Ja samoissa, näillä on muuten sama koodi, joten välillä on vähän vaikea seurata, että missä tässä mennäänkään. Jos tässä nyt aina ajatellaan vain rakennarastojen 80 prosenttia varoista kohdistui korvattaviin tukiin joko rahoitusvälineen alla tai muutoin. 8 prosenttia siis näistä varoista meni tähän tarkoitukseen. Mitä sitten tulee käytännössä rahoitusvälineisiin, no ei ole <laughs> oikeastaan tarkoituskaan, että tästä saisi mitään selvää. Teillä nämä asiakirjat kuitenkin eh, papereissa, ne voitte niitä tutkia sieltä papereista. Tällä juuri päättyneellä kaudella meillä oli 14 rahoitusvälinettä hallinnointavana 12 Jeremi-tyyppistä. Näistä 12 muuten vain yksi rahoitettiin EIPn kautta. Muut, muita hallinnoidaan kansallisella tasolla, mutta niihin sovelletaan samaa filosofiaa. Niitä kutsutaan joka tapauksessa Jeremi-tyyppiseksi tästä syy- syystä. Nämä kaikki välineet kaikkiaan, kaikkiaan kattoivat 900 miljoonaa euroa. Niitä, niistä käytettiin kaksi kolmasosaa. Kaksi muutakin välinettä oli käytössä. Ne, nämä olivat Jessica-tyyppisiä, koska niitä hallinnoi Euroopan investointipankki 220 miljoonaa suurin piirtein. Ja 75 prosenttia oli tässä käyttö. Kun ajatellaan, että 14 rahoitusvälinettä kaiken kaikkiaan – Yhteensä meillä oli tässä 1150 miljoonaa ja käyttö oli noin 70 prosenttia. Mikä osa sitten kehitysrahastosta on mennyt näihin väliteihin noin puolet tästä kahdeksasta prosentista, josta puhuin. kahdeksasta prosentista tuesta, siis neljä prosenttia meni korkotukiin tai lainoihin eh, hyvillä ehdoilla. Ja toinen puolisko sitten koski rahoitusvälineitä varsinaisista. Ja tällä kaudella sitten kaikkein huomiota arvo, huomioarvoisinta on, että meillä on tämä toimintaohjelma, joka on EIPn hallinnoima. Kyseessä on siis väline, jota hallinnoidaan globaalisti koko Euroopan unionin alueella. Tärkeimmät käyttäjät tosin olemme me itse Espanjan hallintoviranomainen ensimmäisenä käytti tätä mahdollisuutta. Ja tästä puhuukin asetuksen artikla 39 yhteisissä säännöksissä. Ja tämä on ikään kuin takuurahasto. Meidän tapauksessamme käytimme tätä vaihtoehtoja, jonka kautta voimme antaa takeita uusia lainoja varten käyttämättä tätä arvopaperistamismahdollisuutta, joka myös tarjotaan asetuksessa – ja meillä on yhdeksän rahoituslaitosta, jotka ovat tässä toimineet. Tässä välineessä, erityisesti käynnisvaiheessa, oli vaik- vakavia rahoitusvaikeuksia PK-yritysten puolella Espanjassa. Pyrimme toimimaan suhteellisen nopeasti niin, että rahasto olisi loppuun käytetty vuonna 2019, eli aika reilusti ennen kuin tukikelpaisuuskausi loppuu joulukuussa 2020-2030. Tähän on oikein hienosti vastattu. Meillä on näitä takuublokkeja, joita on annettu tietylle rahoituslaitokselle ja ne on 97 prosenttisesti katteettu ja vähimmäisen vipu, joka neljästä yhteen olisi jo tavoin saavutettu kansallisella tasolla – Tämä väline, joka on siis asetuksen mukaan perustettu kansallisella tasolla e- Espanjassa, niin, niin nyt rahoitussopimuksessa johtuen tästä omasta hallintorakenteesta ja rahoituksen luonteesta piti tehdä kompromisseja näitä Espanjan 19 autonomista aluetta varten, niin että nämä ehdot on täytettävä kaikissa kaikilla autonomisilla alueilla ja näin ei vielä ole. Meillä on tässä vielä työtä kyllä tehtävänä. monivuotisen rahoituskehyksen takia välinettä vielä lisätään. Siihen tulee vielä ähm, noin 17 miljoonaa lisää. Tavoitteena on näiden eri tarjousten mukaan, että pankkeilta on saatu, että että meillä olisi 5,5 miljardia euroa lainattavaa pk-yrityksille, eli aika paljon enemmän kuin mitä vähimmäisehdot edellyttävät. Tällä hetkellä olemme käynnistämässä rahoitusvälineitä, jotka ovat perinteellisemmän tyyppisiä. Melkein kaikkien osalta olemme nyt arviointi, ex ante arviointivaiheessa, eli tämä pakollinen arviointi, joihin tässä aikaisemmin jo viitattiinkin. Ja tällä hetkellä tarkoituksena on ottaa käyttöön vielä 17 rahoitusvälinettä, joita edistetään alueellisesti, ja yksi olisi sitten kansallinen väline, koko Espanjan kattava. Toistaiseksi meillä ei lukuja, mutta arvioimme, että noin tuohon pk-yrityshankkeeseen ja muuhun ainakin puolitoista miljardia euroa laitettaisiin niin, että kaiken kaikkiaan kehitysrahastosta e- e- Espassa, Espanjassa ponnistukset kaksinkertaistuisivat verrattuna aikaisempaan kauteen. Meillä on vähän vähemmän resursseja käytettävissä kuin viime kaudella, mutta siitä huolimatta globaalisti taso on nyt kaksinkertainen. Sitten hallin, Espanjan hallintoviranomaisen näkemyksiä tilanteesta ja näiden välineiden hyvistä ja huonoista puolesta. Ensinnäkin ensimmäinen etu tietenkin koskee sitä, että näitä varoja voidaan käyttää moneen kertaan. Ne ovat uusiutuvia varoja. Tästähän on jo ollut puhettakin täällä kollegoiden puolesta. Sitten toiseksi tämä on kaikkein paras äh, tapa rahoittaa riskipääoman kysymyksiä ja äh, takeita ja pääomalainoja. En oikeastaan ymmärräkään, millä muulla tavalla näitä edes voitaisiinkaan rahoittaa. Ja kuten täällä aikaisemmin on todettu, tämä on vaihtoehtoinen tapa rahoittaa julkispolitiikkaa, joka pohjautuu lainatyyppiselle avulle, jossa elimellä on riittävästi varoja, niin varmastikin se voi omalla kustannuksella ottaa lainoja ja Euroopan unioni voi sertifioida tämän vastaavan tukimäärän ja näin voi saada sitten tämän korvaavan summan, mutta että ei näillä elimillä välttämättä aina ole maksuvalmiuksia lainoja varten, joten tämä on hyvä ratkaisu, hyvä mahdollisuus, kun voidaan käyttää tällaista rahoitusvälinettä. Tällä hetkellä on myös se tilanne, että tällaisten ne vastaavien tukujen määrä on sellainen, että kor, korko hyödyttää äh, tällaista toimintaa. Tämä olisi myös tapa nopeasti täytäntöpanna yhteisön varasta ja sen, rahasta sen sijaan, että hankkeita sertifioidaan yksi kerrallaan, voidaan iso könttäsumma sertifioida ja sitten siitä voidaan jakaa eri hankkeille. Tämä on tuki hyvä puoli. Sitten hallinnointikustannuksista. Ne ovat osa tätä välinettä. Niitä pidetään todella käytettynä varoina eikä sitä pidetä teknisenä apuna. Ei tarvitse ohjelmoida teknistä apua varten mitään lisäresursseja rahoitusvälineen kohdalla. Tämä on ihan kiinnostava etu. Ja vielä lopuksi merkittävä etu koskee sitä, että voidaan ottaa käyttöön yksityistä pääomaa lisäksi ja hyötyä yksityisen sektorin kokemuksesta ja, ja kattavuudesta. 2040 on myös mahdollista, että meillä on unionin tasolla hallinnointi- ja rahoitusvälineitä ja voidaan saada 100 prosenttista yhteisrahoitusta. Tämä, nämä pk-yritysaloitteet, jotka mainitsin aikaisemmin, siinähän yhteisrahoitus olisi nolla prosenttia EIP, on vain ilmoitettu paljonko resursseja tarvitaan, ja sitten hallinto viranomainen voi kertoa komissiolle, että tarvitaan näin ja näin monta miljoonaa Eurooppaa, ja ne sitten ilman mitään, mm, mitään vastapuolta toimitetaan. Eli näin tällainen prosenttinen rahoitus on mahdollista. Voidaan myös ottaa käyttöön rahoitusväline, jossa katsotaan tietyn prioriteetin kaikki toimet, ja tässä on 10 prosentin 10 prosenttiyksikön hyöty. Ja sitten vielä lopuksi äh, olisi mahdollisuus sertifioida tilanne komissiolle ja pyytää välimaksuja ottaen huomioon, millaisia, minkä verran odotetaan kansalliselta tasolta maksuosuuksia riittää, kun siitä on sovittu ja se riittää sille, että saadaan jo välittömästi yhteisön tuki käyttöön. Tämäkin on hieno etu. Voidaan myös käyttää EIP ja, ja, ja, ja tämän rahaston kokemuksia. Tämäkin on tärkeää, ei tähän ei tarvitse mitään valintaprosesseja eikä kilpailuja ja voidaan hyötyä näistä kokemuksista. Ja tästäkin on toki paljon hyötyä. Aikaisemmin mainitsin nämä hyllyltä otettavat rahoitusvälineet. Tämäkin on yksi helpotus. On totta, että kun rahoitusvälineettä jossakin jäsenvaltiossa tai jollakin alueella aletaan käyttöön, on aika vaikeaa täyttää kaikki ehdot jotka tuolta hyllyltä hyvästä rahoitusvälineestä sitten tulisi. Me, meillä ei tällaista tapausta ole vielä tullut eteen, mutta on se kuitenkin hyvä inspiraatio meille. Sitten vielä lopuksi yksi hyöty on se, että juuri nämä temaattisen yhdistämisen tavoitteet vuode, vuosina 2012, 2014 ja 2020 sitten ei pk-yritysten ja hiilisyyden tavoitteet ovat oikein hyviä tämän tyyppisten investointien kanavoimiseksi esimerkiksi vähähiilisen talouden osalta, kun kyseessä ovat investoinnit, joilla pyritään energian käytön säästöön, niin investoinnillahan on jo voittoa sitä mukaan, kun energia säästyy ja näin voidaan todella saada vastapuolta tälle investoinnille ja se voi olla elinkelpoinen. No sitten joku voisi sanoa, että eikö hallintoviranomaiset tule hulluksi ja eh, miksi käytetään 8 prosenttia eikä 60 prosenttia rahoitusvälineisiin. No, onhan täällä jotakin vaikeuksiakin, kollegat ovat siitä jo puhuneet. Jokainen väline pätee tiettyyn toimintapolitiikkaan, eikä kaikki kelpaa kaikkeen. Ja täällä on sellaisia seikkoja, jotka, jotka vähän käyttävät viranomaisia. Olen tähän ottanut muutamia mukaan. Nämä ovat todella monimutkaisia ja aikaa vieviä hankkeita. Ex ante arviointi komission oppaiden mukaan on todella perusteellista ja pit, pitkäkestoinen hanke, että, että emme mitään riskejä ottaisi, niin koitamme hallintoviranomaisen puolella – täyttää kaikki eh- ehdot ja ottaa kaikki, kaikki pilkut huomioon, niin ettei mitään ongelmia jatkossa tulisi. Sitten tietysti aivan loogista, että nämä rahoitussopimukset, joka on tärkein väline, jolla näitä rahoitusvälineitä hallinnoidaan, tehdään siis sopimus täytäntöpanoelimen kanssa. Näidenkin asiakirjojen laatiminen on varsin työlästä EIPn kanssa – työnteko on erityisen työlästä, koska se on aika perusteellinen neuvottelija. Esimerkiksi PK-yritysaloitteen kohdalla meiltä meni vuosi siinä, että saimme nämä kaikki sopimukset allekirjoitettua. Ei ainoastaan tämä rahoitussopimus, mutta kaiken maailman luototussopimukset ja panttisopimukset sun muut, mihin emme ole ollenkaan tottuneita – näiden tämän tyyppisten välinen kanssa. Meistä tämä tuntui aika omituista. Tämä oli hyvin, hyvin byrokraattista ja työlästä. Lisäksi tietenkin on se, että meillä ei ole oikein kokemusta tällaista asioista. Meillä on, me olemme tottuneet antamaan rahoitusta, ö, ihan vain suoraa tukea suureen infrastruktuurihankkeisiin tai tukijärjestelmiin todella kehitysrahastojen hallintoviranomaiset eivät ole oikein tottuneita käsittelemään tällaisia asioita ja me olemme vähän peloissamme näistä rahoitusvälineistä. Sitten yksi seikka, mikä ei ole mikään pikkujuttu, koskee sääntelyn monimutkaisuutta. Ylisääntelyn on taipumusta ja tässä on, täällä on todella kafkamaisiakin esimerkkejä. On todella vaikea ymmärtää, mitä näissä teksteissä sanotaan. Meillä on ollut muutamia artikloja eh, aikaisemmin asetuksessa. Nyt meillä on kymmenen artiklaa osastossa neljäkin koskien yhteisiä säännöksiä ja, ja niitä on todella vaikea lukea. Sitten meillä on delegoitu sääntö neljä, täytäntöpanosäädöstä ja yli 14 asetus, tai kuinkahan monta näitä onkaan. Minä olen varmaan unohtanutkin jo jonkun yli 14 suuntaviivapaperia jotka komissio on julkaissut ja niiden, niiden sisältöä kuvailen tässä paranormatiiviseksi. Eivät ne ole mitään sääntöjä, mutta niitä toteutetaan ikään kuin ne olisivat sääntöjä. Ja joskus, joskus tuntuu siltä, että niistä on dramaattisemmatkin vaikutukset kuin jos kysymyksessä olisi normaali laki tai asetus. Tästä tämän takia aika paljon sääntely äh, rajoituksiakin täällä on, eikä niitä oikein voi ymmärtää. Meillä on ollut vaikeuksia yhdistää tukia ja rahoitusvälineitä yhdessä ja samassa hankkeessa hiljattain kävi juuri niin, että emme oikein tienneet, kuinka tätä olisi täytäntöpantava. Ajattelimme, että tosiaan voitaisiin yhdistää nämä aika helpostikin ja kysymisten komissiolta ja komissio vastaa, että onhan se mahdollista. Mutta sitten vastausta tuli vielä kaksi sivua lisää, jonka jälkeen tulimme siihen tulokseen, että eihän tämä onnistu ollenkaan tällaisissa, tällaisilla ehdoilla, vaikka komissio väittää, että on se mahdollista. Näin ainakin kirin alussa annettiin ymmärtää, mutta ei se sitten niin ollutkaan tästä kaikesta johtuu oikeudellista epävarmuutta. Nämä ovat hyvin joskus ristiriitaisiakin asetuksia ja niitä on vaikea täytäntöönpanna. Esimerkiksi tämä käyttöpääoma on esimerkillinen tapaus, myös resurssien uudelleenkäyttö ja korkien, korkojen uuden, uudelleenkäyttö näissä asioissa joskus pitää oikein riskeerata ja, ja vähän niin kuin <laughs> se, se, se ei pelaa, joka pelkää kokeilla miten käy. Sitten täällä on muitakin näkökohtia. Tässä vähän kierretään äh, kun kissaa kuumaa pataa, mutta jotenkin tämän tyyppiset rahoitusvälineet menevät vähän pidemmälle kuin mitä muut kuin rahastoja hoitelevat voisivat kuvitella. Tässä pyydetään enemmän ehtoja kuin kansallinen äh, kansallisissa välineissä olisi ilman yle yhteisrahoitusta. Esimerkiksi tiedotuskysymyksissä ne ovat hyvin, hyvin perusteellisia ja hyvin yksityiskohtaisia vaatimuksia. Sitten jos tämän, kun näistä tarkistuksista puhutaan, niin puhutaan tuista, niin on tietenkin varmistettava nämä kulut ja, ja julkiset kulut ja minkä, onko tässä nyt on, on otettu niitä ehtoja, joita oli ja millaisia tuloksia on tu, tehty mutta tässähän annetaan lainaa siinähän vain katsotaan, onko maksukykyä ja, ja odotetaan, että siitä saa takaisin sitten ö, nämä sijoituksensa, mutta, mutta tässä ei ihan näinkään ole. Esimerkiksi kun meillä on riskipääomaa tai käyttöpääomaa, missä vaiheessa nämä tarkistukset olisivat tehtävä? Silloinko kun myönnetään tätä pää, omaa vai kahden vuoden päästä vai mitä, ja mitä sitten tarkistetaan jo, jo tehdät menot vai investoinnit, mutta, mutta tämä, tämähän oli pääoma investointi, mitä sinä voidaan tarkistaa? Ja jos ei se sitten vastaa yrityksen toimintasuunnitelmaa, niin sitten pitäisi rangaista tästä, mutta kun siellähän on tulossa laina takaisinmaksuun kuitenkin, kyllä, kyllä tässä on todella ongelmia, jotka, jotka ikään, liittyvät siihen, että tässä kohdellaan ikään kuin tuki, tuen luonteisena rahoitusta, joka ei ole tukea. Uskon, että tästä johtuu suuri osa ongelmista, joita meillä on. Me olemme aina suositelleet alueellisille toimijoille, että, että he tekisivät niin kuin mekin pyrimme tekemään kansallisella tasolla, että, että he siellä sopisivat tilintarkastus tahojen kanssa, mutta tilintarkastajat eivät oikein halua lähteä tähän pelin mukaan. No, tässä on tietenkin välittömiä seurauksia, mitä tulee yhteistyöhön yksityissektorin kanssa, koska kyllä tässä aika tarkkaan mietitään yksityisellä puolella, niin kun tämän tyyppisiin välineisiin lähdetään mukaan. Ja jos puhutaan siitä, että houkuteltaisiin yksityistä eh, pääomaa ihan vain pääoman puolella, niin jos tässä on tiettyjä tarkastuksia, joista voi tulla tiettyisiä, tiettyjä vaikutuksia, niin se, jolla pääoma olisi tarjottava, niin miettii kyllä kahteen kertaan, lähteekö mukaan. Tämä on varmasti yksi, yksi vaikeus, yksi tärkeimmistä vaikeuksista, joita näihin rahoitusvälineisiin liittyy. Sitten vielä näistä no, tilintarkastuksista, tämä vastaan vähän sama kuin nämä tarkistukset aikaisemmin, Kyseessä on ex post-tarkistus, mutta samat ongelmat siihenkin liittyvät kuin tuohon, tuohon ex ante tarkistuksen ja sekin lannistaa välineiden käytöstä. Erityisesti kun kyseessä on EIPn hallinnoimat, hallinnoimat välineet, niin, tai, tai ajattelin aina, että, että jos on, kyseessä on EIP tai EIFn hallinnoima, niin niin se olisi parempi kuin jos se on meidän kansallisesti hallinnoima väline. Sitten mikäli rahoitusväline on välittäjän hallinnoima tai sellaisen tahon hallinnoima, joka on tottunut tällaisia tukijärjestelmiä hallinnoimaan, niin, niin yleisimmiten ongelmia ei ole. Kaiken parhaiten meillä on toiminutkin ha- hankkeet kun hallinnoijana on ollut taho, joka on toiminut yhtä tiukasti kuin jos olisi kyseessä tuki. Mutta kun meillä on nyt julkinen taho, jonka tarkoituksena on rahoittaa innovointia, joka on tuttunut antamaan tukia kannustamisen vuoksi, niin silloin se ehkä toiminta ei kaikilla sektorilla toimi. No tässä on luettelo sääntelystä oikeusperustaa ja sitten vielä lopuksi haluaisin mainita jotakin uutuksia, jotka liittyvät tähän omnibusasetukseen. Tässä on oikein hyvä juttu se, että otetaan huomioon Junckerin suunnitelmaan annettavat, annetut maksuosuudet, ja niitä pidetään unionin tasoisen, unionin hallinnoimana rahoituksena, ja, ja tässä voidaan ottaa jopa 100 prosentin yhteisrahoittuus, eli niitä käsiteltäisiin samantapaisesti kuin nyt käsitellään PK hanketta, joka on EIPn hallinnoima. Tämä on kiinnostava parannus. Sitten toinen hyvä parannus koskee sitä, että voitaisiin PK-aloitetta käyttää paitsi näiden tiettyjen toimintaohjelmien kautta myös, myös kansallisen prioriteettiohjelman kautta. Sitten täällä on vähän huolestuttava asia, joka, joka koskee EIPn hallinnoimien hankkeiden tarkistusmenettelyjä. Uuden ehdotuksen mukaisesti tässä omnibus-asetuksessa ei tarvittaisi ex ante tarkistuksia eikä kansallisten toimijoiden tarkistuksia, joten me, meillä ei välttämättä pitäisi olla mitään vastaansanomista, mutta, mutta tässä on nyt kuitenkin niin, että että nämä eri tahot, jotka tekevät yhteistyötä EIPen kanssa, kuten esimerkiksi rahoituslaitokset tai jopa lopulliset eh, tuensaajat, eh, tulevat kyseeseen. Tässä on siis epäjohdonmukaisia sääntöjä koskien tarkistuksia, ja eikä voida oikein kuvitellakaan, millaisia sotkuja tästä voi tulla, jos tarkistamme ja valvomme asioita, joita jotkut muut jo valvovat, joita ei sitten toisaalta voida kuitenkaan valvoa. No niin, sitten suosituksia. No, se mitä tästä on jo sanottu, niin siitä voidaan jo vähän vetääkin yhteen, mitä meidän sanoa seuraavaksi. Hallinnointikäytännöt rahoitusvälineiden osalta pitäisi vastata rahoitusvälineiden hallinnointia ja silloin kun ne eivät koske rahastoja. Tarvitsemme siis sellaisen järjestelmän, joka olisi selkeä ja täsmällinen. Ylisääntely olisi vältettävä Toisaalta olisi kohdeltava samalla tavalla sitä rahoitustukea, jota annetaan loppukäyttäjille, kuin, niin ei siis pitäisi kohdella samalla tavalla äh, tällaista rahoitusvälineen hyötyjä kuin, kuin tuen saajia. Ja tässä sanotaankin, että kun operaatio teidän ra- rahoitusvälineohjelman kautta. Niin, tähän operaatioon kuuluu siis koko tämä hanke ja sen osat ja pyritään täytäntöön panemaan äh, jokaista, jokaista lainaa kohta, kohti äh, on nämä sama, samat vaatimukset. Sitten olisi vältettävä liiallisia ehtoja ja liian rajoittavia ehtoja. Täällä mainitsinkin esimerkin, joka liittyy vaikeuksiin yhdistää avustuksia ja lainoja samassa hankkeessa. Viittaan tässä asetukseen ja sanon, että eri rahastojen rahoitusvälinen tunkeen, tuen pitäisi olla osa operaatiota tai jo, johon, jonka tukikelpoinen kulu on eri kuin muun tyyppinen avustus ja tutkimushankkeessa esimerkiksi tarvittaisiin tuen lisäksi muuta rahoitusta. Jos hän haluaisi nyt sitten käyttää takuurahaston hyötyä, kuten tämän tekoaloitteen kautta esimerkiksi, niin hän ei voisi näin tehdä, eikä tätä voi oikein käsittää, miksi näin on. Sitten vielä viimeinen suositus olisi tärkeää edistää kansallisten viranomaisten äh, riippumattomuutta, niin ne voivat kyllä äh, laatia omien käytäntöjensä mukaan oikeusvarmuuden ehdot täyttäviä välineitä ei, niin, ettei, ettei heitä rajoita liian monimutkainen sääntely. Ja varsinkin nämä suuntaviivat, äh, joista on oikeastaan tullut de facto sääntelyä. Olisi hyvä, että kansallisella tasolla voitaisiin tiettyyn varmuuden vallitessa säännellä, eikä pitäisi odottaa, että että, kuka, että missä tahansa vaiheessa voi tulla joku tarkistaja ja sanoa, että nämä nyt eivät ole että tukikelpailussa ja antakaa rahat takaisin. No, tässäpä kaikki. Kiitoksia. Muchas gracias, señor Alonso Pardo. Kiitoksia kovasti, herra Pardo. Nyt toivotetaan myös tervetulleeksi vierailijaryhmän. Meillä on hyvin arvovaltainen ryhmä täällä paikalla. Ympäri maailmaa tulevien valiokuntien puheenjohtajat he osallistuvat korkean tason seminaariin, joka järjestetään tänään ja huomenna. Joten No, olen vain varapuheenjohtaja, mutta se silti kiittää teidät lämpimästi tervetulleeksi Euroopan parlamentin arvoiset puheenjohtajat. Sitten syvemmälle rahoitusvälineiden kiehtovaan maailmaan. Puhumme myös avustuksista ja muista rahoituksen lähteistä. Viimeisimmätä, mutta ei vähäisimpänä, rouva Susanna Harkitai – tämmöinen vertaileva lähestymistapa. Hän pohtii rahoitusvälineiden ja avustusten eroa. Olkaa hyvä 20 minuuttia. Thank you very much. Uh, thank you very much. Kiitos, uh, kiitos uh, tästä kutsusta tähän keskusteluun. Haluaisin uh, kertoa teille hieman Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankista. Ne, jotka eivät välttämättä tätä rahoituslaitosta. Me olemme kansainvälinen rahoituslaitos, joka keskittyy yksityisen sektorin kehittämiseen. Yli 75 prosenttia meidän salkustamme on yksityisellä sektorilla. Me toimimme Keski- ja Itä-Euroopassa, 12 EUn jäsenvaltiossa. Osa niistä liittyy 2004, muut 2007 ja rajallisen ajan olemme toimineet myös Kreikassa ja Kyproksella. Me, meidän hinnoittelumme on markkinaperusteista ja meidän täytyy toimia maissa, äh, jossa toimimme nimenomaan äh, lisäarvona. Ja näissä 12 EU-maassa tämän äh, lisäarvo, joka meillä on, tapahtuu yhdessä EIPn rahoituksen ja rakennerahaston ja muiden rahastojen kanssa. Me keskitymme lähinnä pääomamarkkinoiden rahoittamiseen, pääomarahoitukseen, paikallisiin yrityksiin ja niin kutsuttuun vihreän talouden tukemiseen eli matalahiilisen talouden tukemiseen. Haluaisin keskittyä kahteen kolmeen asiaan hieman eri kuin aikaisemmat puhujat. Ensinnäkin tarvitsemmeko me vielä avustuksia, koska on pidetty ihan selvänä sitä, miten muotoillaan rahoitusvälineitä, mutta Täällä on puhuttu siitä, että onko tämä heiluri nyt käännähtänyt täysin rahoitusvälineisiin. Ja avustukset tietyillä aloilla, joissa nimenomaan meidän pankkimme on ollut aktiivinen, kuten esimerkiksi liikenne, ympäristö ja muut. Ja yksi aikaisemmista puhujistakin mainitsi rahoitusväline tai minun tapauksessani avustukset, korvaavatko ne hyvää politiikkaa tai miten ne täydentävät toisiaan. Ennen kuin keskityn näihin 12 EU-maahan, niin haluaisin sanoa, että meillä on hieman erilainen näkemys EBRDssä Euroopan unionin ulkopuolella, koska siellä meillä ei ole vaikutuksia. Se, mitä me käytämme avustuksia rahoituksessa Itä-Euroopassa, Länsi-Balkanilla ja tässä lähialueilla, sitä voi, siihen me voimme vaikuttaa ja avustusintensiivisyys on selektiivisempää ja enemmän kohdennettua näillä alueilla kuin mitä me näemme Euroopan unionin maissa. Ja me eriytämme toimintaamme, jota me rahoitamme. Pitäisikö sen olla täysin kaupallisesti ohettua vai pitäisikö sen perustua julkisiin palveluihin, mitä, millä sektoreilla, millä markkinoilla olemme läsnä, ketkä ovat edunsaajia ja työskentelemmekö jollain, tietys, jollain tietyllä alueella jossain maassa. Meillä on tiettyjä periaatteita, jotka sanelevat äh, äh, avustusrahoituksen käytön EBRDn toiminnassa Marokosta, Puolan kautta, Ukrainaan ja Keski-Aasiaan. Ensinnäkin meidän täytyy välttää keskittymistä pelkästään yksityissektorille. Ja kuten sanoin, minun täytyy myös todistaa osakkeenomistajalle myös Euroopan unionissa jokaisella projekteilla, että tämä markkinatesti on tehty. Meidän täytyy räätälöidä avustusten käyttö sillä tavalla, että voimme välttää riippuvuutta avustuksista. Sen lisäksi sektorilla, jossa me toimimme, meidän täytyy varmistaa se, että nämä projektit luovat pitkän aikavälin kestävyyttä ja työllisyyttä ja että ne tulevat selviytymään omillaan ajan tietyn ajan kuluttua. Eli me, meidän mandattimme on se, että, että tavallaan muutamme asiakkaamme. Meidän sisäiset ohjeemme avust rahoituksessa tietyillä alueilla, eh, joita me autamme, siellä pitäisi voida tavallaan eh, eh, käyttää erilaisia rahoitusvälineitä. Ja tällä tavalla tuomme esiin esimerkiksi analyysit, markkinoiden häiriöt ja niin edelleen. Meidän sitten tukea ja me haluamme tukea investointeja, jolla on suurta potentiaalia markkinoilla. EBRD pyrkii aina käyttämään avustussa rahoitusta ja pehmeäehtoista rahoitusta. EUn tasolla meidän pehmeäehtoinen rahoituksemme ja avustukset ovat noin 5-7 prosenttia. Sitten nämä EUn 12 jäsenvaltiota, voin sanoa, että osa näistä periaatteista pitäisi, niitä pitäisi käyttää myös EU-markkinoilla. Ja puhun nyt e BRDn rahoituksesta. Me olemme läsnä liikente- työssä, energiassa, kunnallistekniikassa, pääomamarkkinoissa, oma pääomainvestointi, pk-yritysten rahoitus sekä matalahiilinen talous. Hyvä malli, kuten olemme nähneet että tässä monivuotisessa rahoituskehysvaiheessa, niin hyvä, tämä alkaa hyvällä tavalla nimenomaan tältä ohjelman tasolta. Ja kun tehdään ex ante Arvioita olisi hyvä, että niitä tehdään molemmista, sekä avustuksista että rahoitusvälineistä, mutta toivon mukaan ei kuitenkaan, kuten joku täällä sanoi, yli 150 sivuisia. Minä olen joutunut lukemaan näitä vaikka kuinka paljon, enkä ole löytänyt kuitenkaan minkäännäköistä oikeutusta sille, kuinka paljon on käytetty avustuksia ja miten nämä on yhdistetty toisten rahoitusvälineiden kanssa. Paljon ihan jaloja tavoitteita, mutta se, että mitä on rahoitettu ja kuinka on rahoitettu, puuttuu puhumattakaan siitä, että olisi otettu esiin, minkälaiset politiikan muutokset olisivat voineet johtaa kestävämpään tulokseen. Se, mitä me näemme Keski- ja Itä-Euroopassa, on se, että kun näillä alueilla tavallaan siirrytään enemmän rahoitusvälineiden suuntaan, ja tuntui siltä, että hallintoviranomaisten kohdalla tuntui siltä, että kiskotaan hampaita heiltä suustaan, koska he omasta mielestään tekivät jo maksimaalisesti kaikin ja käyttivät maksimaalisella tavalla avustuksia. Toisekseen rahoitusvälineet vaativat myös erilaista täytäntöönpanoa, välineiden täytäntöönpanoa. Mikä on hyvä ja mikä on huonoa avustuksissa? No, me olemme nähneet omissa transaktioissamme, että avustuksilla on ollut hyödyllinen rooli, kun on tuettu investointeja, jotka eivät välttämättä tuo mukanaan tuloja. Eli me olemme yhteisessä rahoittamassa esimerkiksi paikallisten äh, teiden äh, korjaamista tai muuta, joka ei suoranaisesti tuo mitään varoja mukanaansa, mutta toisaalta kuitenkin tukee sitten alueellista inkluusiota. Ja sen lisäksi avustuksia on annettu projekteille, jotka eivät saa julkista tai yksityistä rahoitusta tai lainoitusta. Oli kysymys sitten innovaatiorahoituksesta tai, tai tietystä vaikkapa ympäristöinfrastruktuuriinvestointeja. Ja avustukset voivat tavallaan olla kohdennettuimpia alueille ja sitä kautta sitten tuoda mukanaan investointeja, joka olisi voinut tapahtua vasta 50 vuoden sisällä. No, sydämeni on vihreä, joten mainitsen tällä kaiken, mikä liittyy matala hiilitalouteen siirtymistä. Ja tämä on asia, jota emme voi, jossa emme voi viivystellä. Avustuksia on usein hieman hankalampi käyttää liittyen tavallaan tällaiseen päällekkäiseen kapasiteettiin, mutta jos on yksi asia, joka on tärkeää, kun katsotaan, miten näitä avustuksia asetuksia laaditaan, niin pitää katsoa, mihinkä niitä käytetään, kuinka niitä käytetään, kuinka niitä käytetään yhdessä rahoitusvälineiden kanssa. Oli sitten kysymys EUn tukemista rahoitusvälineistä tai kansallista tai kansainvälisistä kehityspankkien rahoitusvälineistä. Kuten mainitsin, liikenne saa hyötyä ja sen pitääkin saada hyötyä avustusten käytöstä. Me olemme nähneet näissä Euroopan erilaisissa yhteisprojekteissa on käytetty näitä alueelliset tiet, rautatiet, mutta se, mitä tehdään, niin tarvitaan kuitenkin uudistuksia, että voidaan järjestää esimerkiksi tarjouskilpailuita. Eli tarvitaan hyviä poliittisia uudistuksia, tarvitaan myös parempia muutoksia sillä tavalla, että täytäntöön pannaan näitä avustusten käyttöä. Ja luonnollisesti emme saa unohtaa sitä, että liikennesektorilla voitaisiin käyttää yksityistä sektoria ja ottaa heidät mukaan täytäntöönpanoon. Ja tästä on tiettyjä hyviä esimerkkejä Slovakiassa viimeksi, miten rahoitusvälineitä voidaan käyttää äh, edistämään esimerkiksi äh, moottoriteiden rahoituksessa myös yksityistä sektoria. Äh, avustuksia voidaan käyttää hyvin selektiivisesti esimerkiksi alueiden yhdistämisessä tai muissa asioissa, jotka ovat tärkeitä Euroopan energiavarmuudelle. Pari viikkoa sitten me osallistuimme hyvin eh, tiukkaan keskusteluun siitä, että eh, pitäisikö kustannustehokkuus eh, laskea esimerkiksi verkkojen Eurooppa-välineessä eri tavalla ja millä tavalla tätä välineen avustusta käytetään. Tässä on kysymys tavallaan osittain tällaisesta rajat ylittävästä alueellisesta toiminnasta, ja kun me näemme, että, että ei ole olemassa parempaa rahoitusta kuin meidän tarjoamamme avustus, niin äh, silloin tämä on tässä äh, lähtökohtana. Äh, mitä tulee sitten taas kunnallisinfrastruktuuriin, me olemme nähneet paljon kehitystä Keski- ja Itä-Euroopassa varsinkin vesi- ja jäte huollossa. Paljon tästä ei olisi tapahtunut ilman tätä avustusta, mutta me olemme kuitenkin jälkijunassa poliittisen uudistuksen myötä ja uusia projekteja on tulossa EBRDn tuella ja on erittäin tärkeää kuitenkin, että politi- poliittinen uudistus tapahtuu. Mitä me tarkoitamme sillä? No alueellistaminen ja se, että katsotaan minkälaisia muita tukia tai subventioita voidaan saada ja tässä yksityissektori voisi myös olla osallinen varsinkin kiinteän jätteen hallinnoinnissa. Ja sen lisäksi täytyy maksimaalisesti kyetä käyttämään avustuksia niin, että saadaan aikaan investointeja. Ja sen vuoksi tämä poliittinen uudistus pitäisi tapahtua nopeasti. PK-yritykset on kaksi aluetta, joissa olemme nähneet avustusten erittäin hyvää käyttöä, nimittäin innovaatio ja startuppien rahoitus vaikkakin äh, Horisont 2020 rahoitusvälineiden käyttö on erittäin hyvä täydentävä äh, väline. Ja sitten taas äh, vihreän talouden muutoksessa sanotaan kyllä avustukselle, mutta kyllä vain silloin, jos sitä käytetään tällaisena kannustinrahana ja niukasti. Eli kuten kollegatkin sanoivat, että tässä ollaan siirtymässä enemmänkin sen kautta, että että äh, investoidaan esimerkiksi energiatehokkuuteen. Ja EBRD on rahoittanut tätä Puolassa, Slovakiassa, Bulgariassa 10-20 äh, prosenttia avustuksena, äh, mutta sitä kautta on voitu kuitenkin kehittää projekteja, joilla on suuri vaikutus. No hyvä vai huono rahoitusväline, en todennäköisesti voi sanoa paljon, mikä voisi olla huonoa rahoitusvälineestä, mutta vaikuttaa siltä, että ne ovat hieman monimutkaisempia kuin avustukset, mutta näin ei tarvitsisi olla. Rahoitusvälineet ovat takuita, velko, äh, lainoja, äh, pääomaa. Eli ongelma on lähinnä niiden hallinnoiminen ennemminkin kuin niiden perustaminen. Me uskomme äh, rahoitusvälineisiin ja ja niiden käyttöön. Ne ovat äh, hyvin äh, houkutteleva muoto, kun on kysymys kuitenkin aika pienestä resursseista budjetissa. Ja tarkoitus on, että ne ovat kierrätettäviä, poikkeuksena jotkut ensimmäisen lausekkeen takut. Ja niitä voidaan myös antaa, ottaa käyttöön paljon laajemmin ja enemmän kuin avustuksia, varsinkin yksityisellä sektorilla. Mutta Keski- ja Itä-Euroopassa nämä rahoitusvälineet ovat kuitenkin vielä lapsen kengissä koska ne vaativat äh, tarkkaa designia, mutta myös äh, täytäntöönpanokapasiteettia, eikä ole mikään sattuma, kun me katselemme maita, jotka äh, käyttävät äh, rahoitusvälineitä, ne ovat maita, joilla on vahvat äh, kansalliset kehityspankit ja virastot. Eikä ole sattumaa, että asetuksessa sanotaan, että pitää, täytyy, täytyy olla varat rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa varten ja että ne on kerätty yhteen paikkaan. Mainitsisin vielä kuitenkin kaksi aluetta, jossa me näemme hieman ongelmia rahoitusvälineiden käytössä. Yksi on takuiden käyttö rinnakkain avustusjärjestelmien kanssa. Kuten aikaisemmat puhujat ovat sanoneet, että näiden rinnakkaisten ohjelmien käyttö esimerkiksi PK-yrityksissä äh, ja takuiden käytössä tietyillä alueilla. Yksi alue, jossa josta me haluaisimme puhua, olisi se, että valtavirtaistetaan Euroopan ja kansallisen tason rahoitusvälineet, koska tässä on tiettyä markkinoiden kannibalisointia. Rahoitusvälineet ovat vain yksi alue. Jos me liitämme siihen esimerkiksi avustusohjelmia, jotka toimivat rinnakkain rahoitusvälineiden kanssa, silloin olemme hyvin hankalassa tilanteessa, kun päätämme No siis yksi asia on luonnollisesti PK-yrityksille ensin päättää, minkälaisia ohjelmia he hakevat, mutta myös hallituksille on erittäin vaikeata mitata eri ohjelmien tuloksia. Toinen äh, alue, jossa olemme nähneet äh, hieman äh, ongelmia rahoitusvälineissä, on pääoman hankinta. Vaikuttaa siltä, että rahoitusta on aika hyvin oman yksityisen pääoman rahoituksille rahastoille. Mutta kuitenkin riskipääoma tarvitaan enemmän rahoitusta ja enemmän rahoitusta tarvitaan myös näiden yrityshautomoiden kehittämisessä. Me tarvitsemme tähän enemmän osaavaa henkilökuntaa. Ja jos käynnistetään useita pääomarahastoja saman aikaan, niin silloin oikein oikean henkilön valinta on ehkäpä vielä tärkeämpää, jos me haluamme kehittää pääomarahastomarkkinat. Muutamissa meidän toimintamaissamme olemme nähneet jopa tällaisen pääomarahastojen virran. Se, että ei ole tarpeeksi pääomaa, ei tarkoita sitä, että automaattisesti saisi rahoitusta. Rahoitus, pääoma rahastoilla on suuri potentiaali, joten jos julkisesti tuetut pääomarahastot investoivat yrityksiin vain sen vuoksi, että ne ovat alirahoitettuja, niin ei se silloin ole mikään kasvun tae, eikä se tue muutenkaan esimerkiksi pääomamarkkinoiden kasvua. Mainitsin jo, miten paljon me olemme joutuneet toimimaan ex-ante-arvioiden parissa rahoitusvälineissä, ja että tämä on ollut ihan turhaa kaikella kunnioituksella, ainakin ne raportit, mitä me olemme lukeneet, koska niissä ei ole ollut minkäännäköisiä suosituksia siitä, miten räätälöidä rahoitusvälineitä. Ne eivät nähneet rahoitusvälineiden roolia suhteessa avustuksiin, ja niissä oli erittäin vähän neuvoja siitä, miten täytäntöön pannaan rahoitusvälineitä. Toisekseen kaikkien rahoitusvälineiden ja avustusten pitäisi kulkea käsi kädessä hallinnollisten uudistusten kanssa. Meille on hyvin tärkeää se, että tässä on käynnissä prosessi alusta alkaen. Oli kysymys sitten PK-yritysten rahoittaminen tai energiatehokkuuden rahoittaminen ja niin edelleen. Ja sitten tämä avustus, ei ole tarkoitus, että se täyttää vain valtion tukivaatimukset, vaan että se tukee kestävyyttä ja että se tavallaan tukee tai saa mukaansa, vetää mukanansa rahoitusvälineitä eh, investoimaan tietyille kohdennetuille alueille. Kaksi asiaa vielä. Yksi. Eh, pitää luoda eh, avustusohjelmia, mutta myös rahoitusvälineohjelmia teknisen avun myötä kun me puhumme pankkien kanssa, niin ne sanovat, että niillä ei ole tarpeeksi rahoitusta tekniselle tuelle. No se, missä me nyt neuvottelemme, niin siinä tekninen avustus liittyy aina. Eikä se ole tämän projektin luomiseen, vaan siihen, että parannetaan loppusaajien kapasiteetta, kuten esimerkiksi kiinteän jätteen yrittäjien yrityksille, tai oli kysymys sitten äh, esimerkiksi siitä, että kasvatetaan äh, äh, taloudellisten välittäjien kapasiteettia, energiatehokkuutta ja niin edelleen. Tällä alueella on hyvin paljon ideoita ja ajatuksia ja me olemme nyt varmasti tuoneet tässä esiin osan niistä, joita pidämme tärkeänä. Ja tällä hetkellä neuvottelemme e, näissä 12 EU-maissa keski- ja, ja Itä-Euroopassa. Tänä päivänä me tapasimme komission kollegoita, jotka käsittelevät ulkoisia rahoitus- ja investointisuunnitelmia. Ja me puhuimme myös tulevasta EU-takuusta. Ja tässä tuli esiin uusia ideoita siitä, miten julkista rahaa voitaisiin käyttää julkiseen hyvään sillä tavalla, että mobilisoidaan myös yksityinen sektori. Ja me uskoimme myös, että se kokemus, mitä me tulemme saamaan EU-takuista ulkoisissa toimissa, sitä voitaisiin käyttää sisäisesti myös Euroopan unionissa. Kiitos. Madam Director, thank you very much. Kiitos rouva pääjohtaja. Hyvin loistavasta esityksestä. No niin, nyt otetaan vastaan puheenvuoropyyntöjä. Avataan keskustelu, kysymyksiä ja vastauksia. Ensinnäkin tervetuloa. Sitten Val, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi todellakin yksi kysymys, jota valmistelin tässä samalla kun kuuntelin kaikkia puhujia. Osittain viimeinen puhuja harkitaan siihen jo vastasikin. Kun tässä kuuntelin, huomasin, että hän analyysi, analysoi tiettyjä rahoitusvälineitä, joita käytetään. Jotkut niistä eivät ole toimineet erityisen hyvin tai ne ovat olleet hankalampia käyttää. No, täällä KFVn edustaja myös puhui luovasta teollisuudestakin. Teidän kokemuksenne mukaan, minkä tyyppisiä rahoitusvälineitä meidän kannattaisi jatkaa? Ja kun katsotaan tuloksia ainakin tähän mennessä, niin mitkä olisivat tehottomuutensa takia sellaisia, että jatkossa niistä olisi syytä päästä eroon. Ja kun ajatellaan, millä alueella toimitaan, millä toimintapolitiikan alueella toimitaan, missä olisi tärkeää vahvistaa rahoitusvälineen osa, osuutta johtuen investoinnin puutteesta ja rahoituksen puutteesta. Sehän on vielä joillakin alueilla valtava, eikä pystytä Euroopan talousarvioon talviosta rahoitusvälineen kautta kaikkia tarpeita vielä kattamaan. Kiitoksia. I'm sorry, Eidar. Paloni Eidar. Niin kysymykset oli ostettu kaikille selvä. Selkeyden vuoksi pyytäisin, että otetaan yksi kysymys kerrallaan ja sitten vieraat, jotka haluavat, niin voit vastata sitten esittäjien kysymykseen. Kuka haluaa aloittaa? Some, somebody cast the first stone, please. Ettäkää nyt joku ensimmäinen kivi. Yritän. Ensinnäkin yksi asia, jota sanoin. No, ensimmäinen ongelma on, kun halutaan luoda rahoitusvälineitä, tiettyjä spesiaaliasioita, kuten luovat alat. Pointti on se, että yritetään luoda rahoitusväline esimerkiksi yrityksille tai pk-yrityksille, osaavat luovia osa ei, mutta ovatko ne hyviä? Saatetaan jopa pohtia tällaista pakettia, jos sanotaan, että no, pitäisi olla yritys rahoittaa kaikkia, mutta en nyt loisi rahoitusvälinettä spesifin tarkoitusta varten, sillä ei ole riittävästi. Sitten on osa-alueita, tietysti ne sopivat erittäin hyvin rahoitusvälineisiin, ja tarvitaan tuotteita, mutta tarvitaan tiettyjä välineitä. Esimerkiksi energiatehokkuus on tyypillinen tapaus. On niin paljon rakennuksia ja kysymyksiä, joita pitää ratkaista äh, omistajien ja vuokraisten kanssa. Esimerkiksi on skenaario, jossa on hyvin hyödyllinen tältä osin. Voidaan tarkastella kysymykset liittyvät kaupunkirahastoihin ja holdingrahastoihin, se on ok, mutta no, siellä pitää oppia enemmän vielä, mutta on osa joissa jossa tavalla hyvin toimivaa. Mä no, olisin varovaisempi kuin, no, tämä on sanonut, että no niin, nyt meillä on rahoitusväline kaupungeille ja nyt tehdään rahoitusväline maaseudulle. Mm, en ymmärrä logiikkaa. Voin kuvitella, että on tiettyjä alueita tai tiettyjä kysymyksiä, mutta minusta tämä ajatus siitä, että nyt sitten lanseerataan rahoitusväline kaikkialla, koska ne toimivat rakennusten, ne toimivat myös maaseudulla, no minusta tämä on ongelma, mutta tietysti on yrityksiä, joita voidaan rahoittaa tällä tapaa. Esimerkiksi maatalousalalla voi olla yrityksiä, jotka maksavat itse takaisin kalastusala, hotelleja. No mutta pitää varovainen ajatella, että tämä voi toimia kaikkialla. Ja pääsuositukseni on, ettei keskitytä ja joskus on osa-alueita, jotka kehittyvät esimerkiksi energia-ala, jossa on tarvetta tukea toimintaväline, mutta on hetkiä, jolloin ehkäpä alusta tulee niin tehokas, että pankit tulevat mukaan, eikä ole enää tarvetta rahoitusvälineille. Sen takia pelkään sanoa, että tämä sektori tarvitsee tämä ei, sillä asiat muuttuvat. Ehkä kahden vuoden kuluttua joku sektori saattaa ikään kuin puskea pois rahoitusvälineestä, sen olisi sanoa. Nyt annan puheenvuoron kollegalle, joka haluaa listata ja parantaa sitä paljon parannuksia lienee. Olkaa hyvä. Harkitai. Rova Harkitai. Um, just a couple of ideas, but along... Pari ideaa vain, mutta aivan samoilla linjoilla tässä mennään. Muutama asia ensinnäkin. Nythän olemme nähneet että kuinka on käytetty näiden kaikkien riskialtimpien rahoitusvälineiden käyttöä. Tässä on sidottu riskiä halukkuutta pankeissa, mutta luotu jotain muuta. tämän on tärkeää startup-yrityksissä. Toinen alue, jossa puuttuu rahoitusta, koskee riskivelka rahoitusta velkaan kokonaan pois Tämä voitaisiin lainata Yhdysvalloista ja lisätä pankkien halua riskirahoitukseen. Se edellyttäisi lisää tukea. Sitten tämä toinen alue, kuten mainitsin, koskee pääomainvestointeja. Niitä tarvitaan edelleen kiihdyttämään toimintaa ja synnyttämään uutta toimintaa ja innovaatiota. Horha mainitsi myös seuraavan seikan – EUn tason rahoitusvälineet että ilmastonmuutoksen osalta tarvittaisiin energiankäytön äh, tehostamiseksi tuulienergiaa, aurinkoenergiaa. E, nämä eivät välttämättä enää tarvitse rahoitusvälineitä, mutta pääomariskit bioenergiahankkeissa, maalämpöhankkeissa voisi kyllä hyötyä takeista, samoin kuin jotkut paikalliset kansalliset investointifoorumit alustat, joissa olisi myös eh, tiettyjä yhtiöitä mukana, voitaisiin massiivisemmin rahoittaa energiatehokkuushankkeita. Ja lopuksi agribisnes on vähän lapsipuolen asemassa. Jos mainitaan maatalous, niin, niin ei oikein ymmärretä, mitä tarkoitetaan agribisnes tar- tarvitsee rahoitusvälineitä. Aika on vähän tämän kehittelemiseksi nyt, mutta tässä suhteessa Euroopan unionin kyllä jäljessä, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa tarvitaan kestäviä rahoitusvälineitä, joiden avulla voitaisiin saada maatalous taas enemmän bisnesmaailman piiriin, eikä se olisi vain eduista riippuvainen. Anybody else? Onko muita? Herra Alonso Pardo. Bueno, pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Olen kyllä aika pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä kollegat täällä sanoivat. Jos katsotaan näitä välineitä, joita pyrimme nyt tällä kaudella käynnistämään, niin yksi ehkä ainoa tällä hetkellä, jo, jossa valtion hallinnointi on mukana, koskee energiatehokkuutta sekä asunnoissa kerrostaloissa yrityksissä, joten uskomme, että tässä on mahdollisuuksia ja on rahoitustarpeita. Meidän on otettava huomioon myös se, että erityisesti yksityisasuntojen kohdalla tämä on aika monimutkainen juttu Espanjan tapaisessa maassa, jossa suurin osa väestöstä elää kerrostaloissa, niin lainsäädäntö on kovin jäykkää ja usein tarvitaan yksimielisyyttä ja on aika vaikeaa hallinnoida tämän tyyppisiä eh, ympäristöjä. Yritysten osalta tilanne on helpompi ja meillähän on hyviä eh, kokemuksia 2007-2013 kaudelta. Aloitimme eh, työnteon energia-alan yritysten kanssa ja loppujen lopuksi melkeinpä siirryimme yksityissektorin rahoitukseen. Aloitimme todella julkiselta puolelta ja loppujen lopuksi suurin osa välineestä kohdistui yksityisiin yrityksiin. Energiapalvelujen markkinat ovat kuitenkin vielä aika lapsen kengissä, niin ainakin Espanjassa, kun katsotaan, miten tätä on voitu toteuttaa. Mitä sitten tulee näihin muihin välineisiin? Olen yhtä mieltä siitä, että jos laitetaan välineitä liian täsmällistä alaa varten, niin se ei ole kovin hyvä idea, mutta on kuitenkin hyvä luokitella näitä välineitä ja eri rahoitustyyppejä varten. Tässä mainittiin esimerkiksi riskipääoma. Kyllä minä uskon, että rahoitustarpeita löytyy, mutta ongelma ei koske ainoastaan rahoituksen tarvetta. Espanjan tapauksessa esimerkiksi kaikkein eniten riskipääomaa tarvitaan siellä, missä rakennerahastoja ei ole käytettävissä. Tai siellä, missä rakennerahastot perinteisten tukiohjelmien kautta käytetään täysin. Joten tämän tyyppisistä per- perinteisistä välineistä käyttäen resurssien hankkiminen voi olla talousarvioille jopa traumaattista. Kyllä, kyllä, kyllä täällä meillä on ongelma. Ei ainoastaan tämä rahoituksen tarve, vaan mistä se rahoitus saadaan. Olisi tärkeää, että olisi vähän lisää joustavuutta kansallisella tasolla, että meillä voisi olla tällaisia välineitä, joilla voidaan kattaa koko maan. Siitä voisi olla kyllä hyötyä kokemuksemme muista välineistä, joihin ei sovelleta yhteisrahoitusta, mutta jotka ovat käytössä nyt, niin niissä on aika paljon epätasapainoa. Eikä kyse olisi siitä, että puuttuisi resursseja, vaan puuttuu laadukkaita hankkeita. Innovoinnin rahoitushankkeita tai tällaisia alkupääomahankkeita hankkeita ajatellen on, on kyllä tapahtunut merkittävää edistystä. Tässä vaiheessa on hyvin tärkeää ajatella, miten hallinnointimenettelyt laaditaan. ne pitää sopia jokaista välinettä varten. Aikaisemmalla ohjelmakaudella meillä oli käytössä väline, joka kohdistettiin innovoiville yrityksille. Se ei ollut toimialakohtainen, se koski kaikkia toimia, kaikkia toimialoja – ja siinä toimii sitten välittävä, välittävät rahoituksen antavat, mutta ei tämä toiminut, koska tässä pyydettiin eh, sellaisia ehtoja, että rahoitusjärjestelmä piti sitä liian monimutkaisena, niin kuin tässä aikaisemminkin puhuin näistä tarkistuksista ja muusta. Tämä sama väline, jos rahoitusvälittäjänä olisikin elin, jonka tarkoituksena on edistää innovoivien yritysten rahoitusta – niin tämä sama tai melkein sama väline oikein hyvin toimi, koska tuolloin välittäjän tehtävänä oli juuri tämän tyyppiset markkinat, eli, eli tämä suunnittelu, suunnittelu oli hyvin, hyvin tärkeä. Very well, thank you. Nomaista kiitos. Nyt annan puheenvuoron. Pari mistä oikealle, herra sitten Tekoskias. Ja moc krát děkuji za tuhle Kiitos puheenjohtaja. Olin hyvin kiitollinen tästä keskustelusta. Minun piti oikein hymyillä, kun kuuntelin mm, puhumaanne. Tämä valiokunta välillä myös kritisoi tiettyjä toimenpiteitä, joita tehdään rahoitusvälineiden tuella. Minä olen henkilökohtaisesti kovin kiitollinen teidän esityksistänne. Te sanoitte, että jotkut äh, rahoitusvälineet äh, antavat tukea startupeille, jotka eivät voi saada pitkän aikavälin tukea. Sanoitte myös, että monet, äh, monilla startupeilla ei ole mahdollisuutta, kykyä hallinnoida näitä projekteja pitkällä aikavälillä. Tämä on tärkeä asia. Olen äh, toiminut startuppien, tai tehnyt töitä startuppien kanssa 13 vuotta. Ja kun katson, äh, minkälaisia startuppeja tuetaan eurooppalaisin rahoin, niillä ei ole logiikkaa, niillä ei ole yrityssuunnitelmaa, ne eivät ole kestäviä. Joten me heitämme rahaa ikkunasta, koska nämä startupit eivät jää henkiin kolmeksi, kolmea vuotta kauempaa. näissä projekteissa me olemme ottaneet huomioon tietyt muodolliset seikat, mutta ei kuitenkaan niitä vaikutuksia, joita tällaisella startupilla voisi olla. Ja onko tehty esimerkiksi markkinatutkimusta? Startupilla voi olla hyvä idea, mutta jos eivät he saa esimerkiksi patenttia idealleen, niin silloin joku toinen voi tulla ja kopioida heidän ideansa ja ja kaikki se tuki, mitä niille on annettu, oli yhtä tyhjän kanssa. Toinen ongelma on se, miten valitaan projektit, joita rahoitetaan rahoitusvälinein. Esimerkiksi Tsekin tasavallassa me rahoitamme yhtä projektia, mutta projekti ei liity mitenkään Puolaan. Joten me ratkaisimme yhden asian Tsekin tasavallassa, mutta nythän puhutaan Euroopan unionissa. Jos meillä on tie, joka johtaa jonnekin ja se päättyy rajalle, eikä sitten Puolan puolella ole ollenkaan mitään tietä. Tä- tämmöinen on ongelma, se on suuri ongelma. Meillä on myös ongelmia muidenkin projektien kanssa, esimerkiksi Espanjassa ja muualla. Sitten ihan yleisen tason ongelma on pankkeja, joilla on valtavia raho- taloudellisia mahdollisuuksia, mutta ne eivät investoi riskiprojekteihin. Ne investoivat huomattavasti, ainakin huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Esimerkiksi asuntosektorilla ne eivät ole kilpailukykyisiä tiettyjen rahoitusvälineiden ja avustusten kanssa. Minun perheelläni oli suuri talo 30-luvulta. Tämä oli talo, joka oli rakennettu tällaiseksi sosiaaliasunnoiksi. Eli siis tässä talossa oli, oli paljon pieniä asuntoja. Ja nyt äh, kun on mahdollista esimerkiksi tällaisessa projektissa käyttää vaikkapa kohesiorahastoa, niin se on hyvin vaikeata äh, tuolla asuntosektorilla tarjota vastaavanlaisia projekteja. Joten mietitään sitä, miten me voisimme hyödyntää näitä rahoitusvälineitä parhaalla mahdollisella tavalla – niin, että ne eivät luo kilpailua, joka samalla sitten heikentää jotain tiettyjä käytänteitä ja kauan voimassa olleita käytäntöjä tietyissä maissa. Tämä on toki nyt vain minun näkemykseni. Arvostaisin kovasti, jos voisitte kertoa, miten te näette tämän asian. Mutta kuten sanoin, minua hymyilytti, kun te puhuitte monista maista. Monissa maissa on ongelmia, joita ei voida ratkaista, ellei ole tehokasta lain täytäntöönpanoa ja jos rahat katoavat, hinnat kolminkertaistuvat näiden tiettyjen rahoitusvälineiden myötä, niin silloin on todella vaikea antaa apua ja joidenkin projektien vipuvaikutus ei ole ollut suinkaan viisi tai seitsinkertainen. Se on ollut lähes nolla. Tai ainakin se oli marginaalinen verrattuna projekteihin, jotka on rahoitettu kaupallisin avuin. Yleisiä ongelmia estettiin siinä. Haluaako joku kommentoida? I don't see much eager. En näe suurta intoa salin puolella. Ehkä lyhyesti sitten itse osallistun keskusteluun ja lisään, että jos tietyissä jäsenvaltioissa rakennettaisiin vaikka tie, jossa ei ajatustakaan tai mitään ideaa siinä alussa, että miten olisi eurooppalaista synergiaa, niin no ehkäpä sitten automaattisesti ei se tuo eurooppalaista lisäarvoa rakentaa tuolle tielle jatkoa, jos alun alkujaankaan aikomuksena ei ollut saada eurooppalaista synergiaa toisa, toista puolen rajaa, joten siinä vain kommentti. Vasta kommentti ne. Nunes Fera. I just want to say, I mean, I... vain sanoa, että no, tämä oli pitkä luettelo kysymyksiä. No, rahoitusvälineet toimivat yhtä hyvin kuin täytäntöpannavat elimet niitä hoitavat. Jos on tie, joka rakennetaan ja se ei vie minnekään, no sitä ei nyt rakentaa alun alkujaankaan, en tiedä miksi se hyväksyttiin. Ja rahoitusvälineen pointti on se, että rahan pitää palata takaisin, joten se on kannustamina ihmiselle, jos rakentaa jotain, jolla ei ole niin jos ei voida saada rahoitusta takaisin katsottu, niin no, jos nyt ajatellaan teitä, niin voisi onnistua silloin, jos kyse on julkisesta elimestä, joka maksaa lainan takaisin. Sekin on mahdollista olla väline ja sitten on julkinen toimija, joka sortilta maksuja voi rakentaa hassujakin asioita, mutta ei pitäisi käydä näin. Huono hallinto, huono päätäntöpano maksaa. Ja tämä on yksi syy siihen, miksi sijoitusvälineet eivät esiinny kaikissa maissa, eivätkä leviä kaikkialle, koska tietyissä paikoissa kapasiteetti on alhaista. Ja valtiot eivät halua käyttää niitä, koska niillä on kapasiteetteja ja valintaprosessit, joten en tiedä, onko kyse varoitusvälineen ongelmasta vai jostain muusta. Sen haluaisin vain sanoa. En nyt syyttäisi rahoitusvälinettä, vaan syyttäisi sitä, joka hyväksyi hankkeen. Jotain pitää tapahtua siinä sitten maybe on my side on, on SME. Omalta osaltani PK-yritysten tuesta ja siitä, minkä tyyppisiä yrityksiä pyrimme tukemaan. Meidän on todella perusteellisesti pohdittava, ketä tuemme ja miten KFVssä toimimme niin, että tuemme erityyppisiä rahoitusvälineitä käytämme erityyppisiä rahoitusvälineitä erityyppisiä startup-yrityksiä varten. Meillä on esimerkiksi ohjelmia nuoria startup-yrityksiä varten, jotka ovat hyvin superinnovatiivisia niin sanotusti. Heille annamme alkurahoitusta hyvin innovatiivisille startup-yrityksille. Meillä on riskipääomaa järjestelyjä. Tässä on todella katsottava, minkä tyyppisiä yrityksiä halutaan tukea ja sitten voidaan jäsentää raho- ja käyttää rahoitusvälineitä erityisiä kohderyhmiä varten. Kaikki varmaankin olemme yhtä mieltä siitä, että poliittiset eh, pu- puitteet ovat hyvin tärkeitä kaikennäköistä julkista tukea varten. Meillähän on toki myös järjestelmiä Pohjois-Afrikassa ja sellaisissa maissa, joissa poliittiset olosuhteet ovat paljon heikommat kuin mitä Euroopassa tilanne on. Kyllä nämä välineet on räätälöitävä ja meillä on erityistyyppisiä välineitä eri tilanteita varten, mutta myös sellaisissa maissa, joissa tilanne on ongelmallinen, voidaan hyödyntää rahoitusvälineitä. Kiitos lisätiedoista, herra Denzer Speck. Meillä on vielä hieman aikaa. Niin, Huomasinko, että te haluatte Eidar kommentoida lisää aikaisempaa vastauskierrosta, eikö? Selvä. Jollei ole muita kysymyksiä, niin no, pyytäisin esittelijä sitten tämän päätelmän tämän päivän kuulemista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. No en tiedä pystynkö tässä mitään yhteen vetämään, mutta Ainakin olen saanut täältä muutamia pohdintoja mukaan ja kyllä meidän on analysoitava tilannetta vielä jatkossakin. Täällä on myös muutamia vastauksia jäänyt saamatta. Selitän tätä vähän yksi ajatuksesta, joka oli sen takia takana, että tällainen tutkimus pyydettiin ja tällainen kulmistilaisuus järjestettiin rahoitusvälineistä, koska sitä, että tiedettäisiin, voitaisiinko vähän järjestelmällisemmin käyttää näitä eri välineitä ja avustuksia ja lainoja tietyissä tapauksissa ja tukea tietyissä ja verorahoitusvälineitä tietyissä. Jos me voisimme määritellä, minkälaisissa olosuhteissa käytettäisiin yhden tyyppistä välinettä tai toisen tyyppistä välinettä, niin nyt kyllä näyttää siltä, että ei tätä, tästä mitään systeemiä voida tehdä puhujien mukaan. Olemme nähneet, että tilanne riippuu paljon maasta, toimialasta, jopa rahoituksen välittäjistä, joita milloinkin käytetään – ja se riippuu siitä, voidaanko se yhdistää myös eri rahastoihin. Tällainen, tällainen systemaattinen taulukointi tässä ei, ei tule onnistumaan siis. Useissa puheenvuoroissa viitattiin siihen, että, että tehtäisiin paljon laajempi määritelmä koskien rahoitusvälineen käyttöä niin, että voitaisiin sitten sopeuttaa niitä aina tarpeisiin. Ymmärrän oikein hyvin tämän tarpeen ja sen, että ei kannata yrittää niin paljon rajoittaa soveltamis, soveltamisalaa näiden rahoitusvälineiden osalta, mutta poliitikot usein pyrkivät toimimaan tiettyyn suuntaan tietyssä politiikassa, ja tässä onkin aika vaikea tietää, mm, missä liikaa näitä rahoitusvälineiden määritelmiä rajoitetaan, missä meillä olisi enemmän marginaalia päätöksen varten, esimerkiksi luovan teollisuuden alalla. Meillä oli rahoitusväline, jonka tarkoituksena oli juuri kannustaa siihen, että nämä, tämä luova teollisuus voisi osallistua ja voisi saada rahoitusta EUn talousarvioista. Meillä oli hyvin pieni ja kuitenkin hyvin yksityiskohtainen väline ja näin ollen emme pääse tavoitteisiin. Olisi varmaan tärkeää päästä tasapainoon niin, että halutaan kuitenkin antaa poliittista ohjausta julkisen var- julkisten varojen käytössä ja toisaalta ottaa huomioon nämä muut tarpeet. Kyllä tässä pitäisi tasapainotilanteeseen päästä ja kultainen keskittie löytää. Sitten näistä kaikista ehdoista. On totta, että suurin osa rahoitusvälineistä tai hankkeista, joita niillä rahoitetaan, niin kyllähän niistä odotetaan myös taloudellista voittoa ja näin ollen se on jo sinänsä myönteistä, eikä meidän pitäisi asettaa niin paljon ehtoja ja hallinnollisia vaikeuksia, koska loppujen lopuksi kyseessä on kuitenkin varat, jotka maksetaan takaisin, mutta kyllähän tässä edelleen käytetään julkisia varoja, eikä tietenkään ole sama asia käyttää rahoitusvälineitä, kun antaa julkista tukea, mutta onhan tällä tapauksia, kuten esimerkiksi nämä takeet, joissa julkinen, julkiset varat voidaan menettää. Joskus se on hanke, joka ei sitten toiminut, toiminutkaan niin kyllähän nämä varat loppujen lopuksi sitten Euroopan talousarviosta maksetaan mutta ei tässä kuitenkaan tuista puhuta, eikä sellaisia olosuhteita ja sellaisia ehtoja voida asettaa, mutta eh, julkisen toimen käyttäjänä meidän on pidettävä kiinni siitä, että kriteereistä pidetään kiinni. Niin kyllähän tämä liittyy siihen, mitä aikaisemmin täällä todettiin, eli tämä ex-ante-arviointi. Viime kaudella, kun eh, teimme työtä tulevien rahoitusvälineiden parissa, eli, eli tämän kauden rahoitusvälineiden parissa. Silloin korostimme vahvasti ex ante arviointia. Mutta sitten huomasimme, että kun pidimme niitä niin tärkeänä, niin teimme näistä loppujen lopuksi tehottomia välineitä. Ja tästä tuli vain tällainen ah, hallinnollinen hankaluus sen sijaan, että se olisi ollut eh, tietoantava asiakirja, jonka avulla voitaisiin päättää, minkä tyyppistä välineettä käytettäisiin eh, mitäkin hanketta varten. komissiohan tässä on enemmänkin vastuussa ja komission kanssa tätä pitäisi vielä katsoa uudestaan. Jorge Núñez Ferrer puhui siitä, että olisi hyvä, että meillä olisi yhteinen malli, niin että kaikkien pitäisi antaa samat tiedot ja niitä voitaisiin vertailla. Tämä olisi hyvä. Usean kertaan olemme kuulleet asian, jossa tässä, johon tässäkin monen kertaan viitattiin, eli että olisi helpotettava rahoitusvälineiden yhdistämistä tukeen ja avustuksiin. Vaikka periaatteessa paperilla se voisikin olla mahdollista, niin näyttääpä siltä, että käytännössä ehdot ovat niin monimutkaisia ja, ja ristiriitaisia, että, että loppujen lopuksi käy niin, että niitä ei voidakaan sitten yhdistää. Joten, ja tämähän liittyy sitten yksinkertaistamiseen. Sehän on nähty jo varanhoitasetuksessa. En tiedä, saavutimmeko siinä tuloksia. Saa nähdä, kuinka kuinka neuvotteluissa sitten käy, kun varainhoitoasetuksesta neuvotellaan, mutta yksi tavoitteista oli nimenomaan se, että yksinkertaistettaisiin tätä sääntöviidakkoa ja helpotettaisiin yhdistely. Sitten olisi myös saatava aikaan parempia määritelmiä rahoitusvälineitä varten, erityisesti koskien ne niihin kuuluvia valtuuksia ja tavoitteita, välttää päällekkäisyyttä, välttää sitä, että, että, että välineet menevät päällekkäin toistensa kanssa. Tästähän keskusteltiin juuri silloin, kun ESIR aloitettiin. Usein ymmärsimme, että osa ESIRistä on, menee päällekkäin Horisontti 2020-ohjelman kanssa tai, tai Verkkojen Eurooppa-välinen kanssa tai Kosmenkin kanssa – joten loppujen lopuksi meillä on valtava määrä välineitä, jotka menevät limittäin ja lomittain, eikä kukaan tiedä, kenen pitää käyttää mitä ja millä ehdoilla. Ja sitten erityisen tärkeä on tämä joustavuuspuoli. Joustavuus on sana, jota täällä varmaan käytetään joka päivä, ihan sama mistä puhutaan, mutta joustavuudesta puhutaan, mutta loppujen lopuksi mitä joustavuutta ei kumminkaan loppujen lopuksi löydetä riittävästi. Uskon, että tässä joustavuutta tarvitaan, että voitaisiin sopeutua jokaisen maan markkinoihin ja tarpeisiin, jopa jokaisen alueen tai tietyn alan tarpeisiin tietyllä alueella. Saapa nähdä, kun seuraavan kerran rahoitusvälintä rukataan, että saadaanko tällainen joustavuus sinne mukaan. Niin sitten tekninen apu vielä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Olemme aina puhuneet siitä, kuinka tärkeää on tekninen apu niin, että voidaan eh, luoda kapasiteettia rahastojen ja rahoitusvälineiden käyttöä varten. Useinhan ihmiset tietävät, että niitä on olemassa, mutta ei oikein tiedetä, miten ne toimivat tai mitä hyötyä niistä on. Teknisellä avulla voidaan tätä kapasiteettia parantaa ja uskonpa, että sitäkin käyttöä voitaisiin edistää näiden välineiden käyttöön. Lopuksi vielä sanoin aluksi, että en täällä ei ole vastattu siihen kysymykseen, joka oli tämä tärkein kysymys. Tämä miljoonan punnan tai euro tai minkä tahansa valuutan kysymys, ei, ei siksi, että ei haluttaisi vastata, vaan, mutta kyllähän meidän olisi ensi kautta varten määriteltävä, minkä verran varoja asetetaan rahoitusvälineiden käyttöön ja minkä verran varoja asetetaan avustusten käyttöön tietoa julkispolitiikkaa varten, julkistoimintaa varten. Ja tässä tuleekin todellinen kiista, kun yhdet puolustavat tietyn tyyppisiä toimia ja toiset puolustavat to- sitten toisen tyyppisiä toimia. Erityisesti kun meillä on tilanne, jossa talousarvio vain kutistuu ja haluamme samalla kuitenkin laajentaa Euroopan unionin toimivaltuuksia. Toivon, että saamme tämän mahdottomankin tehtävän hoidettua seuraavissa monivuotisissa kehyksissä. Complete conclusion. Kiitos, tämähän oli varsin kattava loppuyhteenveto. tämä vain liian vaatimaton. No niin, että tulee minun loppuhumioihini. Ne no on niin, hyvin tärkeää tälle valiokunnalle ymmärtää niin paljon kuin mahdollista näistä hyvin monimutkaisista rahoitusvälineiden luonteista. Ja tänään teidän erinomaisten esitystenne ansiosta haluan kiittää teitä tästä kaikesta siis. Arvostamme kovasti läsnäoloja ja saimme lisätietoa. Kuulimme ensinnäkin siitä, mitä rahoitusvälineet ovat, miten niitä voidaan perusta ja mikä tärkeämpää portista, että milloin niitä pitää käyttää ja minkä tyyppisissä monimutkaisissa tilanteissa. Saimme arvokasta tietoa kansallisesta kehityspankista ja sen näkökulmasta Saksasta. Sitten hallintoviranomainen puhui paljon ja kriittisoi asioita. No, haluan ottaa tästä yhden asian esille joita meidän todellakin pitäisi ottaa huomioon, siivota tätä sotkua, joka on nyt sitä, että on päällekkäistä sääntelyä. Me puhuttiin kafkamaista säännöksistä, kuten sanoitte, tällaista jäykkyyttä ja perustelemattomia epäoikeudenmukaisia lainsäädännöllisiä rajoitteita. Se on melko raskasta kritiikkiä, mutta siinä on kyllä oma paikkansa. Ja sitten pari sanaa siitä, mitä hankaluuksia on käyttää rahoitusvälineitä tietyissä tapauksissa, joka kiinnostaa kovasti, eli käytetään näitä takuita rinnakkain avustusohjelmien kanssa. Ja no ehkä tätäkin voitaisiin pohtia, eli kokemuksen, tai siis äh, kokeneiden äh, rahoitusjohtajien puute, jotka jota toisaalta sitten halutaan ja tarvitaan lisää. Joten tämä on ollut hyvin hedelmällinen kuuleminen uskoisin ja vielä kerran haluan kiittää teitä kaikkia loistavasta valmistelusta. Joten kiitos siitä. Selvä kokous, valiokunnan kokous on huomisaamuna sama sali kello että Kokous päättyy.